Mes chers collègues, nous reprenons nos travaux. Hyvät kollegat, me jatkamme kokoustyöskentelyä siitä, mihin eilen iltapäivällä lopetimme ja kiitän jo etukäteen Monika Holmeiria, että hän pääsi tulemaan tänne heti aamusta ja esittelemään meille näkemystään kiinteistöpolitiikkahankkeista, joita meidän pitäisi sitten pystyä arvioimaan. Eli anna välittömästi puheen sinulle, ole hyvä. Hyvä puheenjohtaja. Pyydän anteeksi siitä, että en voinut olla paikalla eilen, koska vasta eilen saimme EASolta kaikki asiakirjat, eikä meillä ollut minkään näköistä katsausta tavallaan. Ja meillä on nyt neljä rakennusprojektia tai tällaista pakettia. Ensinnäkin on kysymys eh, niin kutsutuista Black Pearl- ja Merode-rakennuksista, eli kahdesta rakennuksesta, jotka, jossa on ollut 15 eh, vuotta väärinkäytöstä. Komission olisi pitänyt ne eh, vuokrata. Toinen on Rymo Toijellä, jossa on 10 000 neliötä ja Merod-rakennus on Avenue Tervyydenille ja siinä on 12 130 neliötä. Molemmat rakennukset liittyvät niin kutsuttuun rakennussuunnitelmaan, jonka komissio on tehnyt ja jossa, jota laskettiin, että seuraavien vuosien aikana henkilöstön määrä tulee kasvamaan, samoin kuin kysymys 5 prosentin vähennyksestä, samoin kuin rakennukset, äh, jotka ovat tulleet tiensä päähän tai rakennuksia, jotka olisi pitänyt vuokrata uudelleen. Ja lopuksi komissio tulee kyllä tarvitsemaan enemmän neljöitä. Tässä tilanteessa tämä on äh, ihan äh, hyvä PMO ja toinen pääosasta tulee muuttamaan näihin rakennuksiin ja me tiedämme kuitenkin, että tarvitsemme huomattavasti vähemmän neliöitä kuin mitä alun perin tilanne oli näissä aikaisemmissa rakennuksissa. Neljästä rakennuksesta luovutaan. Näissä rakennuks- näistä rakennuksista järjestettiin tarjouskilpailu ja yksi tuli vielä myöhemmin mukaan ja tuomioistuimen kautta komission oli pakko ottaa vielä tämä uusi yritys mukaan. Eikä sen vuoksi sitten voitukaan vuokrata tätä plasaa, jossa olisi ollut tilaa 770, joten se ei nyt tullut kysymykseen. Missäs minun paperini nyt ovat? Minä eilen kirjoitin tähän muistiinpanot, mutta no kyllä se täältä löytyy. Ja EUn budjetti vuosittain The rental cost per year werden massive Einsparungen. Me saamme suuria, massiivisia säästöjä EUn budjettiin on yli 4 miljoonaa vuosittain ja 778 000 muita kustannuksia. Ja vuosittain yhteiskustannukset tulevat olemaan die, äh... Vuosittaiset kustannukset ovat 4 miljoonaa 534 000 ja aikaisemmin se oli 8 miljoonaa 783 000. Ja omaisuuden Lisäksi tulee tämä fitting out-kustannukset, jotka tulevat olemaan noin 7 miljoonaa 363 900 ja Komissio pyytää, että, kahdeksan, että se saisi 8 prosenttia tällaista pelivaraa näihin äh, kalustamiskustannuksiin, mikä on yleensä heidän mukaansa normaalia. Minä ehdottaisin, että teemme niin kuin aikaisemmin, nimittäin 4 prosenttia. Ja jos he ylittävät tämän 4 prosenttia, heidän tulee informoida meitä ja pyydän, että tämä kirjoitetaan sekä pöytäkirjaan että kirjeeseen, joka lähetetään puhemiehelle. Jos teillä on kysymyksiä, niin esittäkää ne. Tässä kaikki nämä rakennusuutiset. Kiitos, Rova Holmaier. Onko kysymyksiä? tähän esitykseen, joita meidän esittelijämme teki Merod ja Blackburn rakennuksista, kiinteistöistä. Ei näytä tulevan kysymyksiä, eli periaatteessa voimme ajatella, että noin 4 prosentin marginaaliin. Meillä ei ole mitään kommentoitavaa. Jos mennään yli 4 prosentin, 8 prosenttiin asti, niin silloin olisi aiheellista saada perusteluja ja tästä voitaisiin sitten tehdä tarkistus budjettiluonnokseen ensi vuodelle, johon me voimme perehtyä vasta kesäkuun lopulla syistä, jotka te tiedätte, koska meidän pitää hyvin täsmällisesti arvioida mahdolliset kustannukset, jotka liittyvät tähän pakolaiskysymykseen ja maahanmuuttokysymykseen. Ja varmasti me olemme paljon viisaampia kesäkuun 23. päivän iltana. Jos ei tähän ole kysymyksiä, niin ehkä me voimme sitten äänestää saman tien. Ketkä puoltavat tätä esittelijän tekemää ehdotusta? Ei, minulle tässä juuri sanottiin, että ei ole välttämätöntä äänestää, mutta ehkä se on kuitenkin parasta. Silloin se on ihan selkeä peli minä en nähnyt ihan kaikkien käsien nousevan vai, vai eikö minulta jotain huomaamatta. No, tämä on sitten hyväksytty tällä. Näin. Seuraava on suurempi projekti, myös hyvin mielenkiintoinen. Kysymys on Karlsruuesta, tästä kolmannesta osiosta. Kaksi on jo hoidettu. Ja tämä on nyt tämä mielenkiintoisempi kolmas vaihe, koska aikaisemmissa rakennuksissa oli kysymys siitä, äh, että er, erotettiin äh, ydinlaboratorioista hallinto, koska aikaisemmin kaikki oli yhdessä ja samassa rakennuksessa ja äh, olivat tavallaan liian likellä toisiaan. Nyt laboratoriot ja turvallisuus, jotka liittyvät ydintutkimuksen turvallisuuteen. Tällä hetkellä 80 prosenttia kaikista ydinturvallisuuskysymyksistä hoidetaan ja tutkitaan Karlsruessa, eli kaikki täytyy myös ajantasaistaa näille vuosille ja uuden aikaista, koska kaikki laitteisto oli tuolta 70-luvulta. Eli nyt on kysymys vanhan ydinlaboratorion purkamisesta, jossa on esimerkiksi työstetty ydinmateriaalia. Ja nyt lähdetään rakentamaan äh, uutta, uusimpien turvallisuusstandardien mukaista äh, laboratoriota. Tästä on äh, sovittu Baden-Württembergin kaupungin kanssa ja kaikki nämä suunnitelmat äh, on hyväksytty siellä. Kysymys on nyt siitä, että seuraava tontti, äh, josta, äh, jossa on ähm, yli 1400 neliötä 14 000 neliötä, josta 874 on äh, äh, virkamiehille. Ja B-siipi tulee äh, val, olemaan valmis vuoteen 2035, siipi F 2024 ja G 2024 ja H samoin. Eli neljä siipeä ja sen lisäksi tulee oma siipi M, ja tässä M tullaan sitten tekemään nämä kaikki uusi tutkinta. Suunnitelma on tehty toteutettavaksi vuonna 2019. Tarjouskilpailu käynnistetään juuri ja kokonaiskysymykset tulevat olemaan noin 64 miljoonaa, josta on rakennustyöt, tekniset työt, turvallisuustyötä ja äh, asiantuntijat äh, ja kaikki mahdolliset maksut. Eli kaikki tämä tällainen äh, valmistelutyö, joka on jo tehty vuonna 2010-2015. Sen lisäksi tähän on laskettu kohtuullisen suurta marginaalia, noin 20 prosenttia, joka ei ole normaalia siis tavallisissa rakennuksissa. Mutta koska kysymys on ydinmateriaalikäsittelyrakennuksesta, niin ymmärrän sen sen vuoksi, että tässä on kysymys myös uusista säännöistä ja määräyksistä ja sen vuoksi tähän nyt ihan varmuuden vuoksi on otettu suuri marginaali. Minun ehdotukseni olisi, että viiden prosentin välein kerrotaan aina budjettivaliokunnalle, mihinkä tätä marginaalia käytetään ja perustellaan se mutta että päätöksessä otettaisiin tämä 20 prosenttia jo mukaan. Kokonaiskustannukset aikoinaan olivat 64 miljoonaa, siis mikä oli arviomme, ja EUn budjetin osuus siitä on vain 19 prosenttia. 19 prosenttia tulee ähm, näistä osavaltioista, joilla on sopimuksia äh, EUn kanssa äh, yhteisestä tutkimuskeskuksesta, joka siis tutkii ydinosioita. 20 prosenttia tulee erilaisista tuloista, joita tämä laitos on saanut eri aloilta tutkimuksesta. Ja se on saanut eh, siis maksuja jäsenvaltioilta. Eli eh, lähes 40 miljoonaa on jo olemassa, 62 prosenttia, ja sitä ei tarvita meidän budjetistamme. Jos tarvitaan tätä marginaalia ja sitä pitäisi käyttää, niin silloin riski markkina on jopa 12 miljoonaa potentiaalisesti, joka pitäisi siis ottaa EUn budjetista. Mutta tässä on kysymys turvallisuusmääräyksistä ja turvallisuusedellytyksistä ja niitähän me emme voi estää. Eli tämä, minä sain todella valtavan tiiliskiven paksuisen tällaisen ri- riskianalyysiasiakirjan. Kiitos, jos oikein ymmärsimme. EUn osallistuminen on 19 prosenttia. Te tehdystä arvioinnista, ja sehän tuli selville jo. Mutta jos tässä halutaan marginaalia, niin se kuuluisi yksinomaan EUn budjetin piiriin. Onko se näin? Kyllä. Eli siis kaikki nämä tulot ja menot, joita on ja joita he käyttävät, mutta siis budjetin osalta me emme voi arvioida, mitä kaikkia tuloja he tulevat saamaan vaan meidän täytyy arvioida ne ja miettiä sitä, että mahdollisuus on ottaa ne EU-budjetista, koska näitä tuloja ei vielä ole, mutta niitä on tulossa, mutta on mahdoton sanoa kuinka paljon. Mutta tämä 40 miljoonaa, jota, joka nyt on jo käytössä, ne ovat jo varoja, joita on, ja sitten on 12 miljoonaa, joita ne saavat kolmansilta valtioilta, eli 52 miljoonaa tulee jo tätä kautta. Ja luonnollisesti näitä täytyy tarkastella tulevina vuosina ja jos jotain tapahtuu, niin täytyy arvioida tilanne uudelleen, koska me emme siihen ole vielä voineet ryhtyä. Kiitos. Edustaja Dynano haluaa käyttää puheenvuoron. Niin, kiitokset. Muutama lisäkysymys tästä varajen käytöstä. Minkä tyyppisestä tutkimuksesta on kyse tässä laboratoriossa? mitkä valtiot siinä ovat mukana, onko kyse pelkästään unionivaltioista vai myös ulkopuolisista valtioista. Voisimmeko siis saada tästä vähän enemmän tietoa tämän laboratorion toiminnasta? Madame le rapporteur. Esittelijälle annan puheenvuoron. Ehkä voitaisiin antaa vähän tietoa rahoituksesta edustajien Anolle. Haben wir unsere 28 Ensinnäkin 28 jäsenvaltiota ja Äh, Ukraina ja Sveitsi ovat tässä assosioituna. Äh, Ukraina uusien sääntöjen mukaan ja on äh, kautta on siis voinut tähän liittyä. Ja nämä turvallisuusstandardit eh, tutkimuksessa liittyvät ainoastaan ydinlaitosten turvallisuuden tutkimiseen ja uudenlaiseen tekniikkaan niin, että voidaan taata tämä turvallisuus. Tässä ei ole kysymys mistään uudisrakennuksista eikä mistään poliittisista keskusteluista ja siitä haluammeko uusia ydinvoimaloita vai ei, vaan tässä on kysymys ainoastaan turvallisuustutkimuksesta. Eli siellä käsitellään ydinmateriaalia, minkälaisia vaaroja, uhkia tässä on, miten nämä vaarat voidaan minimoida, miten olemassa olevia reaktoreita voidaan optimaalisesti tukea niin, että turvallisuusstandardit olisivat parempia. Eli millä tavalla toimia olemassa olevien reaktoreiden kohdalla millä tavalla nämä ydinmateriaalit voitaisiin neutralisoida niin, että ne olisivat vähemmän vaarallisia. Eli siis kysymys on vain ja ainoastaan olemassa olevien ydinlaitosten turvallisemmaksi tekemisestä ja Karlsruessa on siis tämä tutkimuslaitos. Kiitos, varmasti voimme nyt tähänkin ottaa kantaa. Edustaja Holmeierin mietinnöstä, eli marginaali 20 prosenttia 5 prosenttia oli se, mihin ei tarvita mitään kommentteja, mutta jos pitää käyttää varoja yli 5, yli 5 prosentin, jos se menee 20 prosenttiin, niin silloin me tarvitsemme perusteluja Euroopan parlamentille. Kuka vastustaa tätä? Ei kukaan. Voinko näin ollen tulkita, että te puolatte? Eli hyväksytte tämän hankkeen. Kyllä. Eli siis This is ein spannendes... Terve sinne kaikkea. Vielen, vielen Jahren. Tämä on äh, mielenkiintoinen asia, jota olen seurannut jo vuosia. Kysymys on ECDCstä. Me olemme siitä jo puhuneet, äh, että heillä oli suunnitelmia, joita he eivät äh, kyenneet toteuttamaan. Ikävä kyllä. Ruotsi valtiona ei ole ollut ihan täysin tukeva niin, että ECDC on itse asiassa jätetty ihan tuuliajolle ja yksin viraston hoitamisessa. Kysymys on siitä, että Äh, on, kysymys on vanhasta rakennuksesta, joka on suojeltu. Ja äh, siellä ei paljon saa tehdä muutoksia ja sitten otetaan huomioon se, mitkä ovat ECDCn äh, tarpeet. Me olemme tehneet markkina-analyysin ja tarjouskilpailu julkistettiin tässä markkina-analyysissä. Priorisoitiin yhtä rakennuksesta ensimmäisessä tarjouskilpailussa saatiin vain yksi ainoa tarjous ja toisessa saatiin neljä tarjousta. Täytyy muistaa, että tämä alue, jossa ECDC sijaitsee, on hyvin suosittu alue ja valiokunnassahan me mietimmekin, onko heidän pakko olla sillä alueella – siellä, äh, siellä kuitenkin käy erittäin paljon ihmisiä ja sen vuoksi sinne täytyy päästä helpommin. Ja nyt tämän uuden rakennuksen kohdalla tilanne onkin parempi kuin aikaisemmissa. Tässä uudessa rakennuksessa on enemmän neljöitä, 9400 neljöitä. Ja äh, tällä tavalla voidaan myös äh, nämä tilat jakaa huomattavasti tehokkaammin kuin aikaisemmin niin, että huolimatta siitä, että henkilökunnan odotettu kasvu ei tule vaikuttamaan, koska tätä rakennusta voidaan hyödyntää paremmin kuin aikaisempaa. Vanhassa rakennuksessa, jos se olisi haluttu säilyttää, siellä olisi pitänyt tehdä massiivisia korjaus- ja remontitöitä, ja se olisi nostanut hintaa aika lailla. Aikaisempi vuosittainen vuokra oli miljoona 480 000 ja nykyinen on reilut kaksi miljoonaa eli 200 000 enemmän vuodessa, mutta olemme siinä tilanteessa, että jossain vaiheessa vanha rakennus olisi pitänyt kuitenkin remontoida ja siitä olisi tullut pakollisia kuluja. Uusi omistaja oli valmis myös hieman antamaan periksi ensimmäisistä vaatimuksistaan ja suostui 6 prosentin alennukseen. Kriittisesti suhtaudun tässä tähän 2 prosentin indeksiin mutta toki aina tietty indeksointi on välttämätöntä, mutta sehän on aina arvioitu luku tämä indeksi. 5,3, ei hetkinen, vuosittain 50 000, noin 50 no, noin 51 000 tulee ylläpitokustannuksia, 40 yksi euroa per neljö on kiinteitä kustannuksia, joka on halvempaa kuin tässä vanhassa rakennuksessa, jossa kustannukset nousivat eh, hyvin paljon. Ne olivat nimittäin siellä 58 eh, euroa per neliö. ja renov- korjaustyöt ja eh, kalustus tulee olemaan noin 500 000 eli lopussa vuosittaiset kustannukset ovat 2 503 000 ja vanhassa se olisi ollut 2 300 000 ilman, että kuitenkaan eh, sitä olisi täysin eh, remontoitu. Joten siltä osin sanon, että minusta tämä uusi rakennus vastaa paremmin tarpeita ja loppujen lopuksi se tulee olemaan kustannustehokkaampi eh, ja halvempi varsinkin mitä tulee näihin juokseviin kustannuksiin ja siihen, että ei ole minkäännäköisiä remonttikustannuksia. Merci. Merci. Kiitos selkeistä sanoista. Onko tähän kysymyksiä, kommentteja? Ei siltä näytä, joten voin taas tulkita, että meidän valiokuntamme on valmis antamaan, näyttämään vihreätä valoa tälle hankkeelle Tukholmassa. Noin, hyvä. Kiitos kaikille. Rouva Holmeier, ymmärsinkö oikein? te haluaisitte kaksi lisäviikkoa laatiaksenne lausunnon ja silloin saamme kuulla siitä enemmän. Ehdottaisin hyvät äh, kollegat ja herra puheenjohtaja, että toimisimme hieman eri tavalla. Meidän pitäisi tehdä niin kuin neuvosto, se, mitä EASO teki aikaisemmin ja toimitti tällaisena e- ESI-informaatiota. Äh, Mutta äh, heidän olisi pitänyt tehdä tällainen varoita, tavallaan varoittaa etukäteen, mitä he eivät tehnyt. EASolla on ongelmia. EASO tietää, että meidän täytyy laajentaa ja sen vuoksi he olisivat voineet varoittaa meitä etukäteen. Ja minä en oikein nyt edes tiedä, kuinka paljon toimistoja siellä on, kun puhutaan internal area, external area. Minulla ei ole aavistustakaan, mitä niissä on ja me saamme sitten tällaista senttitietoa, joten toivoisin, että kahden viikon sisällä EASO antaisi meille tätä informaatiota. No toki minä kannatan sitä, että EASO tarvitsee tiloja ja, ja tiloja on rakennettu sitä varten, mutta meidän täytyy muistaa kuitenkin, että niin, ne, jotka halusivat tämän viraston ehdottomasti, täytyy, heidän täytyy myös muistaa sitä, että ei, ei Bryssel kaikkea maksa. Ja siihen minä suhtaudun tässä nyt kriittisesti. Kyllä Maltaan pitäisi ottaa tämä asia nyt esiin ja puhua neuvostossa niin, että hinnat saataisiin järkevälle tasolle koska olihan pari muutakin jäsenvaltiota, jotka halusivat tämän viraston. Mutta olisi hyvä viedä tämä projekti päätökseen, mutta ei markkinahinta 250 Kymmentä euroa per neliö. No nyt olemme päässeet 185 ja ehkäpä kahden viikon kuluttua pääsemme vielä hieman alemmas. Odotetaan, katsotaan miten pitkälle päästään. Tämä on ihan järkevä projekti, mutta minusta eh, heidän täytyy nyt kuitenkin täyttää tämä kyselylomake täysin. Me olemme varoittaneet heitä ja Äh, ilmoittaa kaikki tästä toimistorakennuksesta ja henkilökunnasta, niin että me voimme olla varmoja. Ja tämä tulisi tehdä nopeasti sen vuoksi, että neljän viikon kuluttua tämä pitäisi allekirjoittaa viimeistään, äh, koska siinä vaiheessa nämä, tämä toinen äh, kuljetusfirma joutuu silloin lähtemään tästä rakennuksesta, eli tästä pitäisi tehdä nopeasti päätös. Merci. Kiitos. Ei tarvitse odottaa kesäkuun 24. päivään asti. Kyllähän tätä voidaan käsitellä ennen tuota päivämäärää. Hyvä, kiitos. kun ne lähettävät meille nyt eh, nämä vastaukset, että me tiedämme, mistä me päätämme, josta olisin kiitollinen. Haluaisin tietää, mistä me maksamme. Minusta tämä nyt on hieman kiusallista budjettivaliokunnassa, että meidän pitäisi päättää jostain, kun emme edes tiedä luvuista ja numeroista mitään, ja minusta me emme voi tehdä silloin päätöstä. Merci. Kiitos. Näin olemme käsitelleet loppuun kiinteistöpolitiikka-osion ja voimme aloittaa lisätaloarvioesityksen käsittely numerolta 2 2016. Ah non, on commence par le libre. Anteeksi, korjaa puheenjohtaja. Ensiksi lähdemme Jordaniaan ja Libanoniin. Plusieurs d'entre nous nous sommes rendus. Monet meistä lähtivät Lähi-Itään matkalle 16-19 toukokuuta. Kävimme sekä Jordaniassa että Libanonissa. Me kävimme tapaamassa paikallisviranomaisia, kansallisen tason ja alueellisen tason viranomaisia. Tapasimme eri alueiden toimijoita. Siellä oli myös YK pakolaisavun komissaari UNHRA, tämä viraston edustaja, virasto, joka perustettiin vuonna 1948, joka on sitten ottanut hoitaakseen avun antamisen palestiinalaispakolaisille, olivatpa he missä tahansa tuolla kyseisellä asueella. Me tapasimme myös ei-hallitusten alaisten järjestöjen edustajia, totta kai tapasimme pakolaisia myös. Me kävimme pakolaisleireillä, jotka on hyvin organisoitu, hyväksytty nimenomaan Jordaniassa. Kävimme Asrakissa, jossa on tänä päivänä noin 50 000 pakolaista keskellä autiomaata. Ja siellä oli lämpötila noin 42 astetta, kun me kävimme siellä. Eli meidät otettiin vastaan väliaikaisissa asumuksissa, peltihökkeleissä. Voitte vain kuvitella, mikä oli näiden hökkeleiden sisälämpötila. Tuntui hyvin keskitetyltä koko tuo leirialue, rakennus. Kävimme kolmessa eri leirissä Jordaniassa, mutta näissä leireissä on vain 20 prosenttia syyrialaisista pakolaisista. Samaan voimme todeta Turkista. Sitten Libanonista siellä ei varsinaisesti ole virallisesti hyväksyttyjä pakolaisleirejä. Siellä on väliaikaisia leirejä, asumuksia, joita voitaisiin luokitella väliaikaisiksi. Ja siellä varmasti on syntynyt vähän kiistanalaista kaupallista toimintaa. Teltat on rakennettu mm, käsit- Mm, jälleen käsitellyistä aineista ja siellä myös peritään vuokraa näistä teltoista. Ja siihen myös lisätään sähkön käytöstä koituva maksu. Ja näissä teltoissa asuu perheitä. Siellä on suurimmaksi osaksi naisia ja paljon pieniä lapsia. Miehet ovat usein töissä – Mm, ei-virallisesti hankituissa töissä. Ja voidaan sanoa, että ulkoiset resurssit ovat ehkä noin 12 dollaria per päivä, aikuisille 4 dollaria per päivä lapselle. Eli silloin on pakko tehdä valintoja, lähettääkö lapsen kouluun vai lähettääkö lapsen töihin. Olosuhteet ovat erittäin vaikeat. Kokonaisuudessaan voi sanoa, että – Libanonissa on ehkä mil, puolitoista miljoonaa syyrialaista pakolaista ja lisättynä kuuteen miljoonaan asukkaaseen. Ja Jordaniassa 650 000 syyrialaista pakolaista, ehkä enemmän, ehkä enemmänkin Asrakin leirissä, jossa siis kävimme, joka on koillisosassa Jordania, siellä on 50 000 pakolaista, ehkä sinne tulee joka päivä 200-300 uutta pakolaista. Rajat ovat suljetut, erityisesti Kaakossa. Mutta äskettäisen vierailumme aika, vierailun aikana presidentti Obama painosti hieman Jordanian viranomaisia ja sai läpi sopimuksen, jonka myötä pitää ottaa lisää pakolaisia noin 20 000 mutta tämä tapahtuu ihan pikkuhiljaa 200-300 per päivä. Ne, jotka olottevat, ovat Syyrian puolella rajaa. Ja voitte vain kuvitella, kuinka kammottavat järkyttävät olosuhteet siellä vallitsevat humanitaarisessa mielessä. Tilanne on erityisen, erityisen äh, kauhistuttava inhimillisessä mielessä. Me tapasimme pakolaisia leirien ulkopuolella – Ajattelen erityisesti tässä Ammanin esikaupunkialueita. Sielläkin me pystyimme toteamaan, kuinka tilanne on äärimmäisen vakava henkilökohtaisella tasolla. Ihmiset piilottelevat siellä, eivät uskalla tulla kirjaimellisesti päivänvaloon. Viranomaiset voivat harjoittaa erilaisia painostustoimenpiteitä näitä kohtaan – Humanitaariset järjestöt, erilaiset ei-hallitusten alaiset järjestöt ovat läsnä ja nimenomaan näiden järjestöjen avusta me pystymme tekemään näitä havaintoja ja toteamuksia. Pystymme myös toteamaan sen, että pakolaisten vastaanotto on yksi kriisin aspekteista se koettelee koko aluetta. Talous on aivan rapakunnossa, koska Rajat ovat suljetut, markkinat ovat rajoitetut näin kansallisille alueille, eli siis tietty epävarmuus on koko ajan vallalla, sotatilanne on päällä ja Syyrian nykytilannehan on erittäin erittäin dramaattinen. Eilen me saimme kuulla uudesta järkyttävästä tapahtumasta – tuotannolliset investoinnit, jotka saattavat tulla ulkomaisilta investoijilta, eivät siis kohtaa kohdettaan. Ja tämä vain tarkoittaa sitä, että se kiihdyttää ja lisää niiden tapahtumien kulkua, jotka ovat täysin vastakkaisia investointien edulle. Ei kasvua ei tapahdu, investointia ei toteudu, työttömyys nousee. Ja koko tilanne on aivan tulehtunut pakolaisten ja kansallisten viranomaistenkin välillä. Kilpailu on saanut lisää, lisää jalansijaa syyrialaisten pakolaisten keskuudessa. Ja tämä, kri, tämä jännittynyt tilanne on käsin, käsin kosketeltavissa Libanonissa. Me pystymme toteamaan myös, että paikallisviranomaiset, alueelliset viranomaiset eivät aina ymmärrä tilannetta, he eivät tajua, missä mennään. Jos joku kaupunginjohtaja kääntyy sisäministerin puoleen pyytäkseen lisävaroja koulujen uudistamista varten ja tilat ovat aivan vanhentuneet, mutta ministeri on sanonut, että jos meillä on pakolaislapsia, jotka käyvät sinun koulussasi, voimme auttaa, mutta jos sinulla oli pakolaislapsia, jotka tulisivat käymään tuota koulua, niin rahaa ei tipu. Eli voidaan tuntea, että tämä tilanne on erittäin tulehtunut, jännittynyt mm. ja kaikki apu, mitä halutaan antaa, se on erittäin ylimalkaista pakulais, pakolaisille suunnattu apu. Ihmisiä elää myös paljon köyhyysrajan alapuolella sekä Jordaniassa että Libanonissa. Ja joskus he saattavat olla vähän kateellisia, uskaltaisin sanoa näin. He ovat saattavat olla kateellisia siitä, mitä annetaan näille Syyriasta tuleville pakolaisille. EU on vastannut kuitenkin erittäin nopeasti tähän dramaattiseen tilanteeseen, johon Syyria on joutunut, jossa on ollut jo uusien, usean vuoden ajan Trust Fund Syrian luotiin joulukuussa 2014 ja vuoden 2011 jälkeen jo se, mitä monivuotisesta rahoituskehyksestä on annettu rahoitusta, niin Jordania on käytännöllisesti saanut nelinkertaista, anteeksi kaksinkertaistanut apunsa, se on 1,2 miljardia, ja kun on kyse Libanonista, on nelinkertaistettu apu, ja se on tällä hetkellä noin 980 miljoonaa. Ja tässä ei vielä otettu huomioon siitä ilmoitu, sitä ilmoitusta, joka annettiin Lontoon konferenssissa helmikuussa ja sen myötä voidaan antaa yksi miljardi lisäapua. Tämän myötä me pystymme pyrkin, pyrimme ymmärtämään paremmin se, mitä tarkoitetaan sillä käsityksellä kompakti. Ja tämä nimenomaan määriteltiin Lontoon konferenssissa – tässä oli kyse sopimuksesta, joka liittää EUn ja nämä allekirjoittajamaat yhteen. Heidän täytyy sitoutua siihen, mitkä ovat heidän, niiden mielestä perusvaatimuksia. Eli oleskelulupa Libanonissa, sehän tarkoittaa oikeutta 200 dollariin henkilöille, jotka ovat yli 14 vuotioita. Yli 14 Siellä on paljon pakolaisia, joille ei pystytä maksamaan edes 200 dollaria vuodessa. Eli työlupa on toinen sitoumus. Jordania on tällä hetkellä mm, etenemässä helpottaakseen työn tarjoamista pakolaisille. Jordania tällä hetkellä työllistää noin 500 000 egyptiläistä. Ja jos pakolaiset tulevat työmarkkinoille mukaan, integroituvat hyvin työelämään, niin voi pitää ajatella sitä, että miten egyptiläisten pitää ehkä palata omaan kotimaahansa. Ja silloin tässä vaan siirretään vaikeudet yhdestä paikasta toiselle jos ajattelemme 500 000 jordanialaista, jotka ovat ehkä kaikista kykeneväisimpiä hyödyntämään saamaansa koulutusta, niin he työskentelevät tällä hetkellä Persianlahden maissa. Mutta Persianlahden maiden tilannekin on muuttunut petrolin öljyn hinnan romahduksen myötä ja fossiilisten energialähteiden hinnan muuttumisen myötä. Eli täälläkään tilanne ei ole vakaa. Öö, me pystymme toteamaan myös sen, että Jordaniassa on hallitus, jolla on äh, tiettyä auktoriteettia. Se tekee päätöksiä ja se pystyy myös toimimaan niin, että sen tekemiä päätöksiä noudatetaan. Mutta Libanonissa taas ei ole ollut presidenttiä yli kahteen vuoteen. Ja mikäli ymmärsimme oikein, niin hallitus on hyvin monimutkainen kuvio siellä. Kävimme myös Bekaan laaksossa siellä tapasimme paikan päällä olevia toimijoita, eräs kaupunginjohtaja tai pormestari sanoi, että älkää nyt hukatko enää aikaa ne meidän niin sanotun hallituksemme kanssa, jos me haluamme konkretiaa, niin täällä pitää toimia, eikä hallituksen tasolla. Me tapasimme myös erään toimijan, joka on perustanut sinne vesilaitoksen ja siellä on myös jätteenkäsittelylaitos tekeillä ja myös juomavesilaitoksen juomavesi, juomavettä toimittavan laitoksen rakentaminen on tekeillä. Ja kaikki tämä toteutuu EUn budjetista tulevan rahoituksen avulla. Eli kyllä siellä tapahtuu paljon hyödyllistä ja mielenkiintoista, kun tapasimme myös eri ministereitä Libanonissa. He kertoivat meille, että olisimme voineet tehdä niin kuin turkkilaiset. Ja antaa näille pakolaisille mm, mahdollisuus tulla meriteitse Eurooppaan Ehkä hän tässä viittasi tähän Lontoon miljardeihin ja myös niihin miljardeihin, joita Turkille on luvattu. Eli tässä tuli nyt sellainen tunne siellä paikan päällä, että tiettyä vastentahtoisuuttakin on havaittavissa. Se, mikä tässä nyt on aika hälyttävää, on nuorten kouluttaminen. Ehkä puolet nuorista – jotka tulevat pakolaisperheistä, eivät pääse koulutuksen piiriin, siis kouluun, kun on kyse muutamasta kuukaudesta vuodessa – jotka on pois koulussa, niin ei se ole vielä vaan paha asia, mutta tässä ollaan nyt menettämässä yksi kokonainen sukupolvi. Asrakin leirissä käydessämme pystymme totean, toteamaan, että siellä on perustettu koulu kahdella rytmillä. Tois, yhdet käyvät koulua se, aamu seitsemästä puoleen päivään ja sitten toinen ryhmä puolesta päivästä kello viiteen iltapäivään. Tietysti olosuhteet ovat äärimmäisen hankalat. Helle on, kuumuus on kova siellä minä äh, muistan yhden asian, joka vaikutti minuun äh, suuresti. Me tapasimme 17 vuotiaita nuoria. Heitä oli kuusi yhdessä luokassa ihan muutamaa tuntia varten. Ja heitä yritettiin valmistelemaan, äh, jotta he menisivät läpi kilpailusta, jonka myötä pääsevät ylemmän korkeakoulutuksen piiriin. Nämä nuoret esittivät äärimmäisen vakavia kysymyksiä tyyliin, mikä on minun tulevaisuuteni? Minulle jäi mieleen näiden nuorten vakavoituneet katseet heidän, ja heidän silmiensä ilme. He ajattelivat omaa elämäänsä, omaa tulevaisuutta, ajattelivat, että ei heillä ole mitään tulevaisuutta, se on täysin olematon. Ja tämän minä pystyin kokemaan ihan henkilökohtaisesti ja kuinka pahaan jamaan nämä nuoret voivat joutua, kuinka kaltevalle pinnalle he voivat jatkossa joutua. Ja sitten kun me pystyimme käymään perheissä, joissa ei ollut edes sähköä, eihän siellä sitten voi opiskella edes illalla, eikä täydentää tietojaan. Me kävimme myös muissa koulutiloissa, UNICEFin pitämissä koulutiloissa Jordaniassa ja Libanonissa. Siellä me näimme, kuinka voimakkaasti opettajat ovat sitoutuneet työhönsä jotta pystyvät toimimaan olosuhteissa. Siellä puuttuu paljon kouluja, tiloja, mutta ihan nyt tässä ja nyt tehdään työtä niiden olosuhteiden mukaan, jota on tarjolla. Eli käydään koulua aamu seitsemästä puoleen päivään ja seuraava ryhmä puolesta päivästä kello viiteen. Kuulimme vanhempia, jotka kertoivat, kuinka paljon he arvostavat niitä olosuhteita, missä lapset voivat käydä missä lapset voivat käydä koulua. Emme tietenkään pystyneet kuulemaan kaikkia vanhempia, mutta se mitä siellä nyt tehdään on todella hienoa ja sitä pitää kannustaa ja siitä pitää antaa sille ansaittu tunnistus. Me kävimme myös näissä erilaisissa sosiaalisissa keskuksissa. Ne saattavat olla sairaaloita, terveydenhuoltopisteitä, erilaisia pikkuklinikoita. Siellä oli myös YK pakolaisavun komissaarin edustaja, joka on vedonnut vapaaehtoistyöhön. Siellä oli paljon vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka ovat valinneet pakolaistyön omakseen. Ja tarvitaan vapaaehtoistyöntekijöitä tuhatta pakolaista kohden sen takia, että voitaisiin ohjata esimerkiksi raskaana olevaa naista oikeaan terveyskeskukseen saamaan oikeata hoitoa. Mutta nämä leirit ovat vähän siellä täällä eri alueilla. Ne ovat pieniä leirejä Libanonissa ja ne voivat olla myös hyvin kaikana näistä koulutiloista. Eli silloin tulee ongelmaksi koulukuljetus. Pitääkö perustaa uusia koulupisteitä? leirien läheisyyteen tai siellä, missä on enemmän asutusta, vai pitääkö järjestää parempi koulukuljetus? YK on pakolaisavun komissaarin edustaja on ottanut hoitaakseen pakolaiset ja se on ehkä noin 170 dollaria. Perplexe également parce tämäkin on vähän hämmentävää, koska äh, monet voivat hyötyä näistä eduista, jotka tekevät työtä jo ehkä rinnakkaistyömarkkinoilla. Jotkut ovat sitä mieltä, että kun tämän avun ja tuen saa, niin se ei kannusta tekemään työtä. Ja tästäkin voidaan käydä sisäistä keskustelua, joka saattaa olla vähän kierroutunutta. Ja haluksi, haluan lopuksi sanoa, että minä ainakin opin kaksi asiaa tältä reissulta ja niistä voitaisiin tehdä suosituksia. Ja ne perustuvat ennen kaikkea keskinäiseen luottamukseen, koska ilman sitä kaikki yhteistyö on turhaa meidän pitäisi erityisesti vaatia Jordanian ja Libanonin viranomaisilta suurempaa avoimuutta, mahdollisimman suurta avoimuutta ja rehellisyyttä rahoitus- ja budjettiasiakirjojen suhteen. Tässä mielessä äh, libanolaiset kansanedustajat, äh, joita tapasimme, antoivat aihetta hieman epäilyyn. Ja nimenomaan kun puhutaan rehellisyydestä, hän teille juuri minkälainen on Libanonin nykyinen niin sanottu hallitus. Kyllä siellä nyt voidaan edetä, voidaan huomattavastikin edetä. Meidän pitää olla EUna hyvin selkeitä sanoissamme, kun me annamme apua. Meidän pitää vaatia myös kumppaneiltamme vähimmäisperiaatteiden noudattamista, eli luottamusta, johon, että me voimme todella luottaa heihin. Ja toinen asia, suositukset EUn pitäisi lopettaa tämä hysteerinen käyttäytyminen. Voisin sanoa, että byrokraattinen hysteria ja koko ajan paperia, paperia. Tämä YK pakolaisavun toimisto, joka, joka on keskittynyt palestiinalaispakolaisiin, jotka ovat lukuisia myös tuolla, mutta UNRWA on myös tietyllä tavalla valtio valtiossa – UNRWAhan perustettiin YK toimesta, jotta se voisi auttaa alun perin palestiinalaisia pakolaisia. Eli siellä on palestiinalaisyhteisöjä paikan päällä, jotka ovat saaneet sille kuuluvan statuksen. Siellä on myös UNRAN järjestämiä kouluja, sosiaalisia keskuksia, siellä on klinikoita, terveydenhuoltopisteitä. Eli UNRAN budjetti on tavallaan niin ikään kuin valtion budjetti se osallistuu solidaarisuustoimintaan pakolaisten auttamisessa, mutta tässä on kyse palestiinalaisten pakolaisista. Jos tähän tarvitaan EUn apua, niin silloin me olemme täällä puolustamassa myös sitä, miten me rahoitamme UNRWAn toimintaa. Sillä on edustusto Gaasassa, Palestiinan maaperällä, mutta myös muissa naapurimaissa, jotka ottavat vastaan pakolaisia. Vuonna 2015 EU an, suoritti kymmenen valvonta toimenpidettä. Samassa mielessä voidaan ajatella, että UNICEF on sitä mieltä, että EU näiden eri kansainvälisten osallistujien lisäksi, niin on se toimielin, joka pyytää eniten asiakirjaa, eniten tietoa ja eniten ex ante kontrollitoimenpiteitä. Jos me haluamme täsmennyksiä ja dokumentaatiota, niin kyllä sekin työllistää, se luo työpaikkoja. UNRA ja UNICEF vetoavat aivan erityis henkilöstöön, mutta kun me tapasimme heidän vastuuhenkilöitään, he kertoivat meille, että tätä rahaa voitaisiin käyttää paljon hyödyllisemmin, jos se ei se menisi ihan tällaiseen muodolliseen toimintaan, byrokratiaan. Eli sen rahan avulla voitaisiin suorittaa toimenpiteitä, humanitaarisia toimenpiteitä paikan päällä. Ja EUn lisäarvo on siis jollain tapaa nyt haehtunut ilmaan, ja eli sitä voi, näitä resursseja voitaisiin käyttää paremminkin. Ja kontvaliokunnassahan kuunneltiin, kuultiin myös, miten EU voisi olla paljon tehokkaampi. Ja tämä kyllä on ihan paikkansa pitävä, jos me ajattelemme Libanonin ja Jordanian tilannetta, eli siellä pitäisi olla paljon tehokkaampi. Eli ehkä vähemmän vaatimuksia toimijoiden sitoumuksiin, mutta meidän pitäisi paremmin tehdä arviointia siitä, kuinka on edistytty suhteessa tavoitteisiin. Minä haluaisin kuitenkin vielä esittää yhden toivomuksen tämän valiokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa. Kun me lähdemme jollekin matkalle, meillä pitäisi olla yksinkertaisia asiakirjoja mukana, jotka ovat selkeitä sisällöltään, jossa puhutaan rahoitus- ja budjettivirroista, se mitä oli suunniteltu, ennakoitu, mitä on ohjelmoitu, mitä on toteutettu ja mitä on todella maksettu, mitä rahoja on annettu. Minä puhun tässä nyt niille kollegoille, jotka olivat mukana matkalla. Ei meillä ollut näitä asiakirjoja mukana. Retoritiikkaa sitäkin enemmän ja muun sortista kirjallisuutta. Mutta me olemme budjetti-ihmisiä. E, kyllähän runous on aina sallittua ja sosiaaliasiaministerikin Libanonissa on yksi viitekohta, kun ajattelemme nimenomaan runouden maailmaa. Tässä näin Lyhyesti halusin teille kertoa tästä tänä aamuna. Minä puhun tässä kaikkien kollegoideni nimissä. Kaksi valtuuskuntaa EU-sta. Siis me myös tapasimme heidät, joka, teki, joka rakensi meidän matkaohjelmamme Jordaniassa, mutta myös Libanonissa, jotka myös järjestivät vastaanottoja, johon osallistuivat kaikki rahoittajat, lahjoittajat EUn eri jäsenmaista, myös erilaisia toimielimiä, Euroopan investointipankki tai kehitysrahasto Ranskasta, mutta myös erilaiset järjestöt muista maista olivat läsnä, muun muassa Saksasta – Totta kai voidaan vielä tehdä paremmin koordinaation puitteissa, mutta myös jäsenvaltioiden kesken, jotka osallistuvat rahoittajina, ihan yksityisinä rahoittajina ja osallistujina. Kiitän tässä nyt ehkä aivan erityisesti. Minä en vielä sanonut, että meillä oli matkassamme mukana EUn ja Masrikmaiden valtuuskunnan puheenjohtaja Rova Matias. Hän oli hän auttoi meitä hyvin paljon asiantuntemuksellaan ja kokemuksellaan. Haluan aivan erityisesti kiittää äh, budjettivaliokunnan sihteeristöä Guillaume Reeta ja hän, koko hänen tiimiään. He olivat erittäin kallisarvoinen apu tuolla tuota matkaa ajatellen. Ja se oli kaiken kaikkiaan vaikuttava matka. Meillä oli aika tiukka aikataulu koko ajan. Ohjelma oli hyvin tiukka. Se tarkoittaa sitä, että olisimme ehkä voineet viipyä ehkä hiukan pidempään paikan päällä, jotta olisimme saaneet todella tankin täyteen tietoa. Mehän äänestämme budjetista. Me eh, Jatkuvasti näemme huikeita summia silmiemme edessä, mutta mi- miten se kytkeytyy todellisuuteen, paikan päällä tapahtuvaan toimintaan? Kyllähän tämä toimii ulkosuhte, ulkosuhde toiminnassa, mutta meidän täytyy muistaa, että jäsenvaltiot haluavat ehkä myöskin vähän enemmän tietoa. Anteeksi, jos puhuin vähän pitkään, mutta tämä oli vain ehkä yksi aspekti tästä matkasta. Tämä oli henkilökohtainen näkemys ja arviointi. Ehkä Rova Gardia Sabal haluaa antaa oman lisäpanoksensa tähän matkaan. Kiitokset. Niin, te tässä esittelittekin sitä, mitä näimme tuon matkan aikana, mutta minä tahtoisin myös esittää muutaman kiitoksen. Sihteeristö tosiaankin valmisteli oikein monimutkaisen matkan. Siellä oli valtavasti ohjelmaa, mutta me kuitenkin saimme paikan päällä nähdä, miten unionin rahoittamat hankkeet toimivat. Olemme nähneet, miten kansainväliset järjestöt alueella toimivat ja me olemme sain, sain, saimme myös tavata hallinnon edustajia, joten oikein tasapuolinen matka tässä oli kyseessä. Eli kiitokset Amanin ja Beirutinkin edustustoille. Siellä te- tehdään kyllä ihan mainiota työtä. Kiitokset kaikista tiedoista, joita sieltä saimme. Tottahan meillä ongelmana ei ollut se, että tietoa olisi peitelty, vaan me saimme niin valtavasti tietoa ja hirveät määrät erilaisia lukuja ja muuta tietoa, että oli vaikea mm, vähän hahmottaa tilannetta. Eli ei kyse ollut suinkaan siitä, että että meitä olisi yritetty, että ei olisi ollut riittävästi tietoa. Nyt sitten neuvottelemme tarkistuksista ja katsotaan, voisimmeko me löytää jonkunlaista pelivaraa, voidaksemme muutaman lisää miljoonan ohjata tuonne alueelle. Tämän tyyppistä keskustelua tässä valiokunnassa joudutaan käymään tällaiset retket paikan päälle ovat oikein perustavanlaatuisia kyllä. Ja tulevissa neuvotteluissa varmasti on helpompi päästä yhteisymmärrykseen, koska me olemme saaneet nyt konkreettisesti nähdä, miten ne rahat, joita ohjaamme paikan päälle, auttavat käytännössä niistä, ne rahat, joista neuvoston kanssa olemme keskustelleet. Me olemme puhuneet siis pakolaisten kanssa ja sitten myös paikallisten asukkaiden kanssa sekä Libanonissa että Jordaniassa. Ja me olemme sitten ajatelleet sairaaloiden, vesilaitosten, jätehuollon, koulujen rahoittamista myös. Ei se mihinkään sinänsä riitä, mutta kuitenkin se on hyvä lisäapuna, kun ajattelemme miten surkeissa oloissa pakolaiset elävät ja missä tilanteessa, missä jamassa he sitten olisivatkaan, jos unioni ei olisi alkuukaan taloudellisesti tukenut näitä valtioita ja siksi meidän täytyy talousarviosta tukea näitä maita enemmän tulevaisuudessakin sekä pakolaisia että myös muita noissa maissa asuvia. Eli emme me halua neuvostosta eikä parlamentista pelkästään välittää viestiä siihen, siihen, että ainoastaan pakolaisia tuemme vaan kaikkia, jotka ylipäätään asuvat Jordaniassa ja Libanonissa juuri jännitteiden välttämiseksi. Eli me autamme riippumatta siitä, mistä suunnasta ihmiset ovat tulleet, minkä sukupuol- mitä sukupuolta tai uskontoa tai muuta sellaista he edustavat. Tulevaisuus on erittäin epävarma tuolla tienoilla. Ja tässä nyt muun, moneen vuoteen kävimme ensimmäistä kertaa tuolla, tuolla paikan päällä ja se mitä näin, niin varmasti sitten voi auttaa ja myös toivottavasti auttaa omaakin maatani miettimään mahdollisuuksia auttaa näitä valtioita esimerkiksi yliopistovaihdossa ja niin poispäin. Me näimme ähm, monia lapsia, joilla oli psyykkisiä ja äh, sitten fyysisiä ongelmia myöskin ja äh, me mietimme, miten voisi voisimme tällaisia ongelmia ratkoa ja mistä nämä kaikki ongelmat ovat oikeastaan peräisin, miten, miten me voimme perustarpeet taata näille. Eli tämä on yksi osa tätä koko ongelmaa. Saimme myös käydä sitten kouluissa jossa lapset myös hymyilivät meille, joten uskon, että se työ, mitä varsinkin Libanonissa tehdään halutessamme tarjota koulutuksen lapsille, niin nämä sadat tuhannet lapset, pakolaislapset ovat siellä päässeet varmemmin kouluun ja voivat myös sitten taas uuden vara, varaimäärän kautta seuraavat sadat tuhannet kouluttaa myös ensi syyskuusta. Ja tämä olisi mahdotonta ilman unionin tukea, joten siksi meidän täytyy kyllä jatkaa näiden valtioiden tuke- tukemista, vaikka tietysti elinolosuhteet ovat edelleenkin varsin huonot ja surkeat ja me voimme miettiä, kuinka paljon voimme sitten vaatia Libanonin tai Jordanian hallituksilta. Mutta kyllä joka tapauksessa opetusministeriöt molemmissa maissa, molempien maiden opetusministeriöt ministeriöt tekevät kyllä jo erinomaista työtä. Eli vähintään meidän täytyy kuitenkin nyt tunnustaa nämä ongelmat ja auttaa näitä valtioita, jotta he voisivat myös jollain tavalla mielekkäämmäksi tuoda näiden ihmisten, näiden pakolaisten, ovat he sitten Syyriasta tai Palestiinasta kotoisin, niin vähän saada mielekkäämmäksi heidän e, elämäänsä. Siellä on nelisen miljoonaa ihmistä Libanonissa ja sinne on otettu enemmän pakolaisia kuin oli tähän mennessä yhteensä, joten kyllä tämäkin kannattaa muistaa. Kiitos. Niin. Edustaja Omarje. Monsieur le Président, puheenjohtaja. Je vous remercie pour... Kiitos teistä tästä selonteosta, jonka vastikään kuulimme. Se on vaikeata. Se ehkä joskus vähän vaarallistakin, kun ajattelemme, kuinka tilanne on erittäin, erittäin monimutkainen Libanonissa ja Jordaniassa. Ja täytyy myös muistaa, kuinka tähän liittyy vahvat tunnelataukset, kun ihmiset joutuvat jättämään kotiseutunsa. Mitä minun tulee, niin minä olin mukana Libanonissa ja Jordaniassa. Ja samalla minä halusin muistaa, mitä EU, minkälaista politiikkaa EU vie eteenpäin ja mitä politiikkaa EUn jäsenmaat vievät eteenpäin. He ovat tehneet sen valinnan, valinnan, että ehkä me mieluummin haluamme nähdä pakolaiset mieluummin kuolleina kuin luonnan, luonnamme. Me olemme mieluummin halunneet ulkoistaa meidän turvallisuusolosuhteet, olivatpa kustannukset sitten mitkä tahansa näissä maissa ja näille maille. Ja me olemme voineet todeta, että kustannukset näille maille, Turkille, Jordanialle ja Libanonille, ovat erittäin rankkoja ja raskaita. Nämä maat eivät ole valinneet omaa maantieteellistä sijaintiaan. Eivät he voi sille mitään, että he ovat rajamaana sodalle, joka on sodan runtelema. Eivät he ole valinneet sitä, että he ovat tuossa Lähi-idän keskiössä, joka on täysin pilkottu palasiksi. Eivät he voi sille mitään, mitkä ovat seuraamukset kansainvälisen yhteisön toiminnalle ja kuinka me olemme kykenemättömiä tänä päivänä äh, äh, ratkaisemaan Syyrian ongelman ja olemme kykenemättömiä palauttamaan rauhan Syyrian ja koko alueelle. Halusin sanoa tämän tähän alkuun, mutta sen jälkeen minä haluaisin myös kertoa siitä, mitä sain, mitä opin tuolta matkalta. Sen voisi jakaa neljään osaan. Ja aivan erityisesti aloitan EUsta ja siitä, mitä meille kerrottiin tuolla, mitä meille esitelmöitiin tuolla paikan päällä, jos voin käyttää tällaista termiä. Kollega juuri sanoi, että EUn budjetti, tuki ja apu on välttämätöntä pakolaisille. Se, sitä pitäisi vahvistaa, koska ilman tätä tukea me olemme sen voineet todeta paikan päällä. Meidän pitää siis pystyä tyydyttämään perusminimielintarpeet paikan päällä. Aina näin ei ole toteutunut. Jos EU on tehtäviensä tasalla humanitaarisessa mielessä, niin vähin mitä voisi sanoa, että se loistaa poissaolollaan poliittisesti ja meidän pitää pohtia myös tätä aspektia meidän kykenemättömyyttämme poliittisesti toimia. Ja myös diplomatian saralla olemme olleet aika heikkoja. Jordaniasta. Eh, mitä minä opin tuolta matkalta? Se on jordanialaisten vetoomus. He vetoavat meihin, jotta me, eh, me kohottaisimme taloudellista kumppanuuttamme eh, poliittisen kumppanuuden tasolle. Jokainenhan meistä tietää, kuinka tärkeä rooli Jordanialla on, maailmanlaajuisen vakauden kannalta ja mikä on Jordanian historiallinen rooli rauhanprosessissa ja rauhan kannalta. Mutta pystymme toteamaan, että taloudelliset investoinnit ja eurooppalaisten toimijoiden luottamus ei ole mitenkään vakuuttavaa. Ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin Jordania tarvitsee tätä tukea. Se tarvitsee tietotaidon siirtämistä tuohon maahan. Se tarvitsee investointeja, koska nehän ovat nimenomaan yhtenäisyyden takeita Jordanian yhteiskunnalle. Se on pahasti riippuvaiden näistä tekijöistä. Libanonista tulin takaisin erityisen huolestuneena. Libanonissa on noin 6 miljoonaa asukasta, 2 miljoonaa pakolaista – palestiinalaispakolaisia Euroopassa. Mehän pelkäämme sitä, miten pakolaisten valtava tulo voisi horjuttaa meidän yhteiskuntarauhamme. Mutta jos ajattelemme kahta miljoonaa pakolaista yhteiskunnassa, jonka kasvuvauhti on ollut 9 prosenttia, on nyt siirtynyt negatiiviselle puolelle Eli noin 20 prosenttia väestöstä elää alle köyhyys, elää, elää köyhyysrajan ajapuolella. Sisällissota ei ole kaukana ja kohesiota vaativat olosuhteet ovat erittäin hauraita. Jos Libanon ei nopeasti pääse takaisin kehityksen tielle, niin minä pelkään pahoin, että Libanonkin siirtyy erittäin vaaranomaiseen vaaralliseen vaiheeseen, koska valtion rakenteet Libanonissa tänä päivänä ovat erittäin heikoissa kantimissa ja julkiset palvelut ovat varsin heikentyneet koko maassa. Minä kunnioitan paljon afrikkalaisia ystäviäni, mutta kun katson tilannetta Lähi-idässä ja Keski-idässä, erityisesti näissä kahdessa maassa, niin minusta tuntuu siltä, että tässä nyt ollaan afrikkalaistamassa – tai nämä maat ovat afrikkalaistumassa. Se on erittäin, erittäin huolestuttavaa. Meidän täytyy tajuta tämä ja myös mitä se tarkoittaa budjettiseuraamuksissa. Jätenmäki. Anneli Jätenmäki, ole hyvä. Kiitoksia. Se, mikä tuolta matkalta ja erityisesti mieleen on tietysti se, minkä me jokainen tiesimme etukäteen, mutta kun sen näkee paikan päällä, niin pakolaisen arki on ankea. Vain aurinkoa ja kuumuutta oli liikaa ruuasta, koulutuksesta, vaatteista, kunnollisista asuinoloista, kaikista oli pulaa. Te haluaisin vähän verrata, kun olin, sain olla myös sillä edellisellä Turkin matkalla, jossa kävimme pakolaisleireillä ja, ja olihan sielläkin surkeaa. Mutta kyllä täytyy sanoa, että jos vertaa sen kokemuksen perusteella, mikä on näiden kahden matkan perusteella, enhän voi verrata muulla perusteella, niin täytyy sanoa, että kyllähän olot Jordaniassa ja Libanonissa ovat monta kertaa huonommat. Ja myös aivan näiden YK virkamiesten taholta tuli myös tietoa tästä, että siellä on ongelmia. On väkivaltaisuutta ja on tämmöistä aivan samaa, mitä Euroopassakin on. Ei hyväksytä pakolaisia. Sitä ei tullut Turkissa niin paljon, vaikka me EU: na olemme paljon enemmän kritisoineet sitä, että Turkissa pakolaisia kohdellaan huonosti, niin haluan korostaa, että näiden matkojen perusteella minusta se kritiikki on kyllä vähän ylimitoitettua. Varmasti Turkissa on ongelmia. En sitä ollenkaan halua kiistää. Mutta me olemme kyllä unohtaneet täysin, mitä ongelmia on sitten, varsinkin Libanonissa, mikä se suhde suhde tuota pakolaisiin on. Se on samanlainen kuin Euroopassa, ei haluta. Mutta siellä kuitenkin autetaan. No sitten huomio, minkä haluaisin, että tässä EUn naapuruussuhdepolitiikassa otettaisiin huomioon, on se, että me olemme hyvin valmiita aina kritisoimaan kaikkea. Meidän naapurimaissa kaikki asiat on huonosti ja EUn sisällä ne ovat kuitenkin suhteellisen hyvin. Minusta meidän pitäisi osata myös kiittää ja nähdä sitä edistystä ja hyvää, mitä näissä maissa, jotka ovat meidän lähettyvillä, tapahtuu. Esimerkiksi Libanon ja, ja, ja, ja Turkki ja, ja Jordania, vaikka siellä on ongelmia, niin kyllähän meidän täytyy myöntää, että he ottavat pakolaisia. He yhteiskuntana satsaavat paljon enemmän kuin mitä me rikkaana Eurooppana, jotka kyllä puhumme, että me olemme arvoyhteisö. Tässä voi miettiä, missä se arvo, arvo, arvoyhteisö todellisuudessa sitten on. No sitten myös semmoinen, mitä mietin, kun näitä, tätä tulevaisuutta ajatellaan ja yleensäkin kun EU auttaa, niin minusta se kyllä kannattaa tapahtua EU-organisaatioiden välityksellä. Eikä niin, että me olisimme luomassa erilais, eri omia organisaatioitamme. Meillä ei ole sitä asiantuntemusta. YKlla se on, siellä on henkilöstö, ja kun heille annetaan lisää rahaa, niin he pystyvät tämän asian varmasti hoitamaan ja jos tulee vielä EU-takin jotakin asiantuntemusta, niin varmasti vielä paremmin. Mutta se, että jos EUn lähtökohta on se, että aina pitää luoda omat jutut, niin se ensinnäkin kestää. Ja silloinhan alussahan ainahan kaikki opitaan virheiden kautta. Eli kannattaa mennä ja auttaa YK, UNICEFin ja näiden järjestöjen kautta, jotka tekevät tosi arvokasta työtä niissä vaikeissa oloissa. Mietin, että kestäisinkö itse tehdä sitä humanitaarista työstä siellä pakolaisleireillä, niin kyllä täytyy sanoa, että en uskalla sanoa, mikä vastaus olisi. Se on äärimmäisen vaikeaa. Ja vielä kun ajattelee, että äh, se kehitys kun ajattelee, että haluaa työssään kehitystä eteenpäin, niin kun kaikesta on puute, niin kyllä se tosi vaikea on. Mutta minulle esimerkiksi jäi koulusta mieleen, kun kysyimme siellä, että miten he kestävät ja kun kaikesta on puute, he sanoivat, että eivät he voi miettiä koko ajan sitä, mistä saada lisää resursseja tai mistä on puutetta. Heidän täytyy suunnata energiaa tulevaisuuteen, visioida tulevaisuutta – Mä että siinä on kyllä meille eurooppalaisillekin opittavaa, että niillä, niistä resursseista, mitä itse kullakin on, voidaan rakentaa parempaa. Toisella tavalla joskus. Aina ei tarvitse lisää rahaa, mutta sen sanon, että siellä kyllä sitä, sitä tarvitaan. No sitten haluaisin osoittaa kiitokset delegaation puheenjohtajalle – kaikille jäsenille ja sitten sihteeristölle. Ja toivon, että myös sitten näille Ammanissa ja Beirutissa toimiville delegaation työntekijöille myös välitettäisiin kiitokset, koska he tekivät kyllä erinomaista työtä. Täytyy sanoa, että aina kun olen ollut näillä matkoilla joillakin, niin aina EU-delegaation henkilöstö ei ole ollut minun mielestäni niin asiantuntevaa ja ja työhönsä paneutuvaa kuin mitä tuolla oli, että he kyllä ansaitsevat kiitokset. Kaiken kaikkiaan silmiä avaava matka ja täytyy toivoa, että EU yhdessä kaikkien muiden kanssa todella ponnistelee, että sinne Syyriaan saataisiin rauha. Ennenhän tilanne ei siellä parane. Kiitos. Nous étions accompagnés également par euh, Madame et par Monsieur Van, Ro- Van Roja ja edustaja Fernandes olivat myös matkalla, he ovat nyt poissa, mutta nyt annan puheenvuoron kollegalle, joka ei ollut mukana matkalla, edustaja Sinelinjos. Olen kuunnellut hyvin tarkkaavaisesti sitä, mitä te sanoitte lähtee matkastanne Jordaniaan ja Libanoniin. Tämä oli erittäin tarkka raportti, saimme hyvin selkeän kuvan. Kiitän edustaja Jäätteenmäkiä siitä, mitä hän juuri sanoi. Samoin kuin puheenjohtajan jälkeistä puhujaa, tämä oli hyvin liikuttavaa, sanoitte, että mietitte sitä, minkälaista tulevaisuutta te voitte näille ihmisille tarjota. Minä olin kuukausi sitten Jordaniassa. Tässä oikeastaan nyt kierretään kuin kissa kuumaa puuroa, äh, koska on ihan totta, mitä te sanoitte siitä, mitä tuolla tapahtui. Te olitte Libanonissa, mutta tiedättekö te, mitä Syyriassa tapahtuu? Edellinen puhuja sanoi jo, että eh, Euroopan unionilla ei ole kunnollista diplomaattiaa ja eh, politiikkaa. Jos Euroopan unionilla eh, sitä olisi, niin me voisimme juuria tämän ongelman tuolta alusta. Me emme kykene nyt hoitamaan näitä ongelmia, koska ne ovat seurauksia puuttuvasta politiikasta. Syyria, Libanon, Jordania ja niin edelleen. Minä kävin Damaksuksessa ja monissa muissakin paikoissa Syyriassa. Ja Euroopan unionin pitäisi toimia humanitaaristi ja esimerkiksi auttaa näitä ongelmia, joita tapahtuu sairaaloissa. Olen nähnyt siellä nuoria lapsia, neljä, vuotiaita ilman jalkoja tai muita raajoja, teini-ikäisiä, 16-17-vuotiaita, jotka kärsivät valtavista jatkuvista tuskista ja kivuista ja niin edelleen ja niin edelleen. Minä uskon, että humanitaarinen toiminta, jo, se minkä te vetositte, sinne pitäisi nimenomaan puuttua tällaisiin tilanteisiin, mutta ne pitäisi myös nähdä. Meillä on paljon esimerkiksi Unescon monumentteja, jotka on tuettu Palmyrassa ja tuolla minä kävin sielläkin katsomassa. 80 prosenttia kristityistä on joutunut pakenemaan noilta alueilta. Luostarit, kristittyjen talot on tuhottu ja nyt sitten yritetään rakentaa ne jälleen nollasta Eli ei pidä katsoa tätä ongelmaa alueellisesti, se on liian yksipuolista. Täytyy katsoa tämän ongelman ydintä, mikä on ongelma, sota ja se kriisi, joka siitä seuraa. Kiitos, me pystymme tapaamaan Euroopan edustuksen Syyriassa. Ja nyt Libanonissa kaikki eurooppalaiset lähetystöt olivat suljettuina heti, kun konflikti käynnistyi Syyriassa. Vain Tsekin tasavalta on pitänyt lähetystönsä paikan päällä. Se on ihan selvää, että humanitaarinen tilanne Syyriassa on vähintään dramaattinen. Aleppo on täysin murskattu ja rajat ovat suljettuina. Eli Syyrian sisäpuolella on väestön liikehdintää, he eivät tiedä minne mennä ja he elävät äh, täysin toivottomuuden tilassa. Ja, ja nämä humanitaariset äh, lähetykset ovat erittäin rajattuja Syyrian viranomaisten toimesta, eli se myös synnyttää erilaisia reaktioita paikan päällä. Mutta minä haluan korostaa sitä, että meidän pitää pyytää, pyytää jatkuvasti vaatia, että nämä humanitaariset lähetykset voivat todella mennä perille Syyrian pakolaisten hätää kärsivien kansalaisten luo, jotka elävät traagisissa olosuhteissa. Edustaja Böge. Ja, vielen Dank, äh, Herr für diesen ausgesprochen... Kiitos äh, herra puheenjohtaja tästä erityisen mielenkiintoisesta raportista. Ja tähän liittyy nyt äh, hyvin paljon kaiken näköisiä huomioita ja tavallaan seurauksena me voisimme katsoa, miten tässä nyt päästäisiin eteenpäin ja mitä me voisimme tehdä. Ja kollegat ovat täällä todellakin puhuneet hyvin tärkeitä sanoja, enkä nyt lähde niitä tässä toistamaan. Sallin, että minun nyt ihan lyhykäisesti ottaa esiin kaksi kolme asiaa, jotka liittyvät enemmänkin siihen, että kun me mietimme, millä tavalla jatkossa toimimme liittyen budjettiin ja budjettihaasteisiin – Nämä maat ovat äh, välittömässä Syyrian naapuruudessa. Ja tämä on niille ihan uskomaton haaste ja meidän täytyy huomioida, kuten joku kollega täällä sanoikin, että nämä maat tekevät huomattavasti enemmän kuin suurin osa Euroopan unionin jäsenvaltiosta humanitaarisella alalla. Meidän täytyisi myös hieman äh, miettiä sitäkin, että miten me toimimme, mitkä ovat meidän perusajatuksemme ja millä tavalla Euroopan unioni yhdessä voi toimia ja mitä annettavaa meillä on. Ja kun katsotaan rahoitusta ja kaikkia näitä toimenpiteitä, niin mm, olen kuullut sanottavan, että syksy mennessä – kaikki nämä toimenpiteet, joita me olemme siis tukeneet, että, syksyyn mennessä kaikki voisi jossain määrin toimia. Mutta johtuen myös näistä kokemuksista, joita meillä on vuodelta 2015. Meidän täytyy nyt eh, ennalta jo eh, tavallaan huolehtia siitä, mitä tapahtui tai mitä saatiin aikaiseksi viime vuonna. Eli esimerkiksi nämä nuoret eh, ja teinit ja lapset, jotka ovat päässeet kouluun, että he voivat jatkaa sitä. Tai Turkin kohdalla kysymyshän on siitäkin, että että meidän täytyisi myös voida paremmin sopia ennakoivasti kansainvälistä rahoituksesta. Esimerkiksi YK on hätäapurahasto, sillä oli 2014 vuonna 470 miljoonaa ja 2015 70 miljoonaa vähemmän hetkellä, jolloin tämä kriisi kiihtyi. Eli kysymys kuuluu, onko meidän pitäisi tavallaan yhdessä sopia rahoituksesta ja siitä, minkälaisen osuuden esimerkiksi Euroopan unionin budjetista me voimme irrottaa tähän, koska mehän osallistumme kuitenkin YK-toimiin ja EU on kuitenkin ehkä yksi päälahjoittaja YK-budjetissa. Tätä täytyisi hieman miettiä, millä tavalla me voisimme tavallaan mm, sopia etukäteen äh, suunnitelmista ja rahoituksesta, eikä niin, että jokaisen kriisin kohdalla täytyy äkkiä polkaista käyntiin jotakin ja sitten aikaan hukkaan aivan liikaa. Olin Intavaliokunnassa, jossa me Gajerin kanssa esittelimme vuoden 2017 budjettia ja rahoituskehyksen tarkistamista esimerkiksi Afrikan rahastossa on liian vähän rahoitusta. Vaikuttaa siltä, että jäsenvaltiot ennemminkin keskittyvät tai sanovat, että me maksamme tämän minimimaksun ja haluamme sitä kautta olla mukana ohjauskomiteassa ja toivomme, että me sitä kautta saamme sitten mahdollisimman paljon vaikutusvaltaa. Eihän se nyt näin voi toimia. Jos tämä ei muutu, niin Tämä on ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun voin tukea tällaisia rahastoja. Parlamentin täytyy käyttää omaa painostusvälinettään ja olla hyväksymättä. Toinen kysymys liittyy tähän keski- ja pitkän aikavälin tukeen. On maita, jotka ovat todella suuren paineen alaisena, kuten Jordania ja Libanon, jotka kohtaavat valtavasti ongelmia. Ja millä, millä tavalla me saamme pitkällä aikavälillä tuonne aikaan vakautta niillä mahdollisuuksilla, joita meitä, meillä on? Tämä koskee vuosittaista budjettipolitiikkaa, rahoituskehystä, ei ainoastaan rahoitusvälineitä, vaan kysymys kuuluu myös, minkälaisia strategisia ja poliittisia suunnitelmia meillä on. Koska emme me näiden kumppanuussopimusten kautta ole kyenneet näiden maiden pitkäaikaiseen vakauttamiseen. Ja nyt tilanne on se, että 2017 budjettimenettely, siitä tuli tämä, siis, missä analysoitiin myös pakolais, aihetta siitä, että se on niin suuria, että tämän kautta se hieman hidastutti koko budjettiehdotusta komissiosta. Okei. Mutta samanaikaisesti eh, korkeudustaja Mogherini sanoi, että yhdessä Timmermansin kanssa kesäkuun alussa he tekevät tällaisen suuren eh, ehdotuksen liittyen valtaviin tai suuriin eh, investointeihin Pohjois-Afrikassa – ja sitten hän mainitsi myös äh, varoja, jotka, joita tavallaan siirrellään äh, liittyen äh, maahanmuuttopolitiikkaan ja pakolaispolitiikkaan. Eli se, mitä tässä talossa ehdotettiin jo pari viikkoa sitten. Eli uskomatonta, minkälaista joustavuutta komissio esittää nyt. Tämä on todella uskomatonta, mutta se on myös välttämätöntä. Mutta kyllä tälle tulee seuraamuksia, kun Mogherini ilmoittaa, että kesäkuun alussa, eli ei lähdetä odottamaan tässä Brexittiä, mikä on ihan oikein, vaan toimitaan joustavasti ja toivon mukaan neuvosto huippukokouksessaan 28. kesäkuuta hyväksyy nämä suunnitelmat. Silloin me olemme pelissä mukana jälleen. Neuvostohan ei toimi lainsäädännössä, näin sanon myös intavaliokunnassa. Meidän täytyy nyt miettiä, eikö parlamentti voisi nyt viedä tätä asiaa tuomioistuimeen, koska neuvosto jatkuvasti tavallaan ottaa itsellensä lainsäädäntö- ja budjettioikeuksia. No silloinhan me voimme lyödä ovet lukkoon ja lähteä kotiin täältä. Mutta haluammeko me hyväksyä tämä ja suostua tähän? Vai eiköhän nyt, meillä tässä on aikaa 28. kesäkuuta asti, ja että me eh, emme käy tai pyydä komissiota käymään ainoastaan valmista, valmistelevia keskusteluita neuvoston kanssa – Eikö olisi tässä nyt äh, mahdollista, että käyttäisimme kokouksia, joita meillä on siihen mennessä, että me keskustelisimme tästä asiasta ja ottaisimme tässä kantaa, koska muuten me olemme siinä samassa tilanteessa, missä niin monien muidenkin asioiden kanssa. Äh, eli neuvosto tekee päätöksen ja me sitten vain kumileimaamme sen pyytäisin, että koordinaattorit miettisivät tätä, millä tavalla me voisimme miettiä tätä asiaa komission kanssa niin, että me voisimme tavallaan miettiä Euroopan parlamentin kantaa jo ennen huippukokousta, niin että tämä turha peli toimielinten välillä loppuu. Kiitos. Meillä on iltapäivällä tapaaminen, kun käsittelemme tarkistuksia kollega Olbrichtin mietinnöstä. Ymmärsinkö nyt oikein, että äänestys on vasta kesäkuun lopulla? Se on todellinen hyvä aihe. Rovani Riada, olkaa hyvä. Niin, kiitokset, kiitokset kaikille kollegoille, jotka osallistuivat tälle matkalle. Te saitte todella hyvän käsityksen siitä, mitä tuolla tapahtuu aika paljon on todellakin saatu nyt nähdä, miten meidän apumme vaikuttaa suoraan ruohonjuuritasolla. Ja olen samaa mieltä koulutuksesta edeltävien kanssa ja siitä, miten me voimme sitten varmistaa sen, että pitkän aikavälin mahdollisuudet koulutukseen ovat tuolla alueella, koska olosuhteet ovat hirvittävät ja siellä on aina köyhyysloukku odottamassa, joten meidän täytyy miettiä tuollaista pitkään aikavälin ratkaisua ja riidan konfliktiratkaisua erityisesti. Miten me voisimme helpottaa yhteiskunnallista keskustelua myös tuolla alueella, koska muussa tapauksessa ajaudumme täysin pattitilanteeseen, enkä näe minkäänlaista valoa tunnelin päässä. Joten meidän täytyy miettiä, minkälaista pitkän aikavälin strategiaa saisimme äh, luotua, millä tavalla me voimme käyttää olemassa olevia varoja kestävästi. Mutta haluan vielä vain kiittää tässä lopuksi kaikkia esi- esi- puhujia. Kiitos Rova Nirja. Minä tässä äsken luettelin matkustajien nimet Unohdin erään nimen, mutta pyydän anteeksi, että en sitä äsken maininnut. Kiitos kaikesta tästä palautteesta. Olitte matkalla mukana tai sitten ette ole matkalla mukana, mutta kuitenkin reagoitte tähän, kun jokainen täällä arvioi tämän tilanteen vakavuutta. Mm, voitte luottaa meihin, että teemme tästä matkasta myös hyvän selonteon ja se tullaan esittämään seuraavassa kokouksessa, jos se onnistuu. Minä en halua tätä unohtaa. Tämä tuli silloin illalla, mutta kun kuuntelin Gardia Sabalia tai Annelia tai Marseita, niin huomaan, että pitää lisätä jotakin. Meidän pitää yhdessä rakentaa tämä selonteko laatia, se selonteko ja ne ehdotukset ja mitä siitä saa, on otettu opiksi, jotta se olisi meillä nyt tässä antamassa lisäpontta ja potkua jatkolle ja ettei tehtäisi enää samoja virheitä. Monivuotinen rahoituskehys on mitä on, eikä voi olla sanoa, että Eurooppa on aina ennakoimassa vuoden 2014-2020 MFF on vähennetty määrärahoja tähän nimenomaan pakolais- ja muuttokysymykseen, kun se vuonna 2013 ja 2011 oli jo sitä ennen, ei osattu ennakoida tulevaa. Ja kyllähän meillä on nyt tässä kaikki elementit kriisiä varten, joka ei näytä loppuvan ihan heti kohta. Ja seuraamukset Euroopalle ovat huomattavat. Jos Eurooppa nyt pitää kiinni arvoistaan ja tajuaa, mistä on kyse, niin tilannehan on todella loukkaava, jos ajattelemme, miten me emme tässä ole noudattaneet arvojamme, toimineet niiden mukaisesti. Meidän pitää myös tehdä siten kuin Rova Mogherini on sanonut, eli parlamentti Strasbourgissa 10. toukokuuta sanottiin, että kun rahaa annetaan, niin sen pitäisi heti näkyä rahoitushankkeina, konkreettisina hankkeina. Eli meillä on muita tilaisuuksia, mahdollisuuksia tarkistaa tätä, kun ajattelemme MFF, niin 80 prosenttia määrärahoista tulee takaisin jäsenvaltioille, eh, esimerkiksi YMP tai kohesiopolitiikan kautta, niin sitten me olemme aivan tumput suorina, kun kriisi on päällä Euroopalle. Eh, tämä on paha asia, koska silloin kaikki voivat todeta, kuinka kykenemättömiä olemme toimimaan. Kyllähän me voimme uskoa siihen, että suurin osa, ellei kaikki pakolaiset haluavat mennä kotiinsa takaisin sitten, kun tilanne antaa siihen mahdollisuuden, eikä tilanne anna siihen mahdollisuutta ennen kuin rauha on saatu Syyriaan. Syyriaan. <clears throat> Maanantai-iltana, kun palasimme takaisin Ammaniin, me pysähdymme erässä Ammanin esikaupunkialueessa ja minä olin siinä ryhmässä, joka nousi viidenteen kerrokseen eräässä rakennuksessa. Sinne oli 82 askelmaa. Eli pystyimme, kerron tämän sen takia, ketä me tapasimme tuolla viidennessä kerroksessa. Siellä oli seitsemän aikuista ja joista kuusi oli erittäin vaikea, motorisesti vaikea vammaista. Eräs neliraaja halvautunut perheen pää vetosi meihin erittäin huolestuttavasti, mutta painokkaasti. Hän kysyi, mitä Eurooppa tekee, jotta tämä lasten ja nuorten murhaaminen Syyriassa loppuisi me pystyimme taka- tapaan, tajuamaan sen, että ratkaisu on ainoastaan poliittinen. Osallistuuko Eurooppa todella tähän poliittisen ratkaisun toteutumiseen? Amerikkalaisten rooli on erittäin vahva, Putin toimii erittäin näkyvästi, Iran on myös vahva, Persialahden maat ovat näköisellä, rahoittavat aseistusta paikan päällä. Mitä Eurooppa tekee? Eli humanitaarisen toiminnan lisäksi kun me olemme nyt jo uudella vuosisadalla. Ehkä Euroopan pitäisi valmistautua ehkä kunnianhimoisempaan toimintaan poliittisessa mielessä, mutta tämä on sitten ihan kokonaan toisen kokouksen aihe. Mutta parlamentin pitäisi kuitenkin ottaa tämä keskustelu rohkeasti esille, nostaa kissa pöydälle ja varmasti me kaikki haluaisimme osallistua siihen ilman, että odotamme, että neuvosto taas ilmaisee kantansa ja että parlamentti on vaan sitten kirjaamassa sen ja, ja niin kuin tässä äsken sanottiin kumileimasimena jonkinlaisena kirjurina kirjaa sen vain sinne kirjoihin ja kansiin. No niin, kiitos nyt tästä aamupäivän keskustelusta. Se oli varsin antoisa, mielenkiintoinen ja te osallistuitte siihen erittäin kiihkeästi, tunnepitoisesti vielä kerran. Äh, siht, vielä kerran kiitokset valiokunnan sihteeristölle, joka toivottavasti jatkaa erittäin loistokasta työtään, kun tästä halutaan selonteko tästä matkasta. Nyt me voimme sitten siirtyä eteenpäin esityslistalla. Äh, lisätalousarvioesitys numero 2 kautta 2016 esittelijänä Jose Manuel Fernandez. Hän ei ole nyt valitettavasti paikan päällä. Ja hän antoi minulle tehtäväksi. Olen siitä aikaa otettu, mutta myös vähän, vähän hermostunut, koska minun täytyy nyt korvata vuoden 2016 budjetin yleisesittelijä. Tässä on kyse klassisesta lisätarvoisesityksestä keväälle. Tämähän on hyvän, hyvää aikataulua. Yleensä meillä on budjettiluonnos seuraavaa vuotta varten, mutta meidän täytyy nyt odottaa, että komissio on nimenomaan katsonut uudestaan budjettia ottaen huomioon pakolaiskysymyksen ja maahanmuuttokysymyksen. Ja komissio on luvannut tehdä ehdotuksensa ennen kesäkuun loppua Nämä ovat siis kesä, kesälle suunnattuja arvioita. Mitä komissio meille ehdottaa vuodesta 2015 väliaikaisesta tilinteosta? Tämä on tehty maaliskuussa 2016. Komissio ehdottaa tämän 2015 ylijäämää 1,3 miljardia sisällytettäväksi vuoden 2016 budjettiin, eli tarkoittaa kansainvälisten maksuosuuksien vähentymistä budjettiin. Tämähän on siis aika kiitollinen budjetti, jos ajattelemme kansallisia budjetteja, mutta sillä ei ole mitään vaikutusta EU-budjettiin. Mutta tässä vaiheessa olisi ehkä kuitenkin hyvä pyytää Silvano Presaa budjetin pääosaston edustaja kertomaan meille suurista linjauksista tästä lisätalousarvioesityksestä numero kaksi. Ja sen jälkeen minä sitten voin kertoa teille, mitä me ehdotamme mm, hyväksyttäväksi, jotka ovat kollega Fernandesin näkemyksiä. Kiitokset. Niin, tosiaankin kyse on ihan perinteisestä korjaustalousarviosta artiklan 18 mukaisesti rahoitusasetuksesta ja tässä on kyse 15 päivästä sen jälkeen, kun tilit on tarkastettu maaliskuun lopulla, kuten jo puheenjohtaja mainitsikin. Ja sitten nyt katsomme tätä ylijäämää. Sitä, se täytyy tietenkin johonkin budjetoida. Ja tässä käytetään sen tyyppistä menettelyä, joka omia varoja koskee. Ja tähän on myös selvitysmuistio varattuna ja selvitysmuistiosta näkyy, millä tavalla laskelmat on tehty ja mistä tämä ylijäämä on peräisin. Ja tässä kiinnitän nyt huomiota sitten selvitysmuistioon lisätalousarvioesityksestä. Eli nyt on kyse kulujen ja tulojen välisestä tasapainosta tasapainon etsimisestä ja suhteessa 2015 vuoteen ja sitten tutkailemme todella toteutuneita vuoden aikana toteutuneita tuloja. Ja sitten tässä otetaan huomioon se, miten on nuo maksumäärärahat 2014 vuodelta siirretty 2015 vuodelle. Ja tässä on ollut tiettyjä peruutuksia siis, jotka on otettu huomioon, jos rahoja ei ole käytetty kokonaisuudessaan. Ja lisäksi otetaan huomioon myös maksumäärärahat, jotka 2015 talousarviossa oli hyväksytty ja jotka siirrettiin tälle vuodelle 2016 maksumäärärahat ovat siis pysyneet kirjoissa ja kansissa ja tarjonneet mahdollisuuden täytäntöönpanna talousarviota niin ehdoin, jotka on tuossa rahoitusasetuksessa esitetty. Ja laskentaperusta osoittaa, että meillä on 1,3 miljoonan ylijäämä kyseessä, josta kolme neljäsosaa on peräisin tulopuolelta. Yksi kolmas osa, ainakin puolet siitä, on peräisin sakkomaksuista, sakkoista, jotka 2015 vuoden korjaavan talousarvion jälkeen vuoden lopusta on saatu kerättyä ja sitten toinen osio on tuo kulujen toteutumatta jääminen. Ja se on esitetty tämän selvitysmuistion toisessa taulukossa. Voitte sitä sieltä tutkailla. Ja suurin osa tulopuolen ylijäämästä liittyy omiin varoihin tosiaan. Tämä liittyy perinteisiin varoihin eli arvonlisäveroon ja BKTL-maksuosuuksiin ja tämä vaikuttaa suoraan tulokseen myös nuo valuuttakurssimuutokset silloin, kun nämä tulot on kerätty ja peritty säännöllisesti läpi vuoden yhdeksän maksuosuutta kuukausittain, ja nämä maksuosuudet maksetaan kansallisessa rahayksikössä. Eli ne, jotka ovat euroalueen ulkopuolella, niin tietysti he maksavat omassa kansallisessa valuutassaan, ja, sit, ja kun nämä summat käännetään, muutetaan sitten valuuttakurssin kautta euroksi, niin tästä syntyy tiettyjä eroavaisuuksia alkuperäisiin arvioihin äh, suhteessa tuloarvioihin ja sitten varsinaiseen verojen perintään, perinnästä saatuun summaan. Näin siis arvio ja vuoden lopullinen toteutuma on toisistaan usein poikkeava. Ja tässä olemme myös uudelleen laskeneet yhdistyneen kuningaskunnan maksu, maksujen alennusta. Se, siinäkin katsotaan valuuttakurssimuutoksia ja valuuttakurssit tässäkin asiassa vaikuttavat toteutumaan. Kaikki tämä johtaa siihen, että kolme neljäsosaa ylijäämästä on tulopuolen oma, omista tuloista ja sitten siitä 180 miljoonaa tosiaankin sakoista, jotka on määrätty maksettavaksi ja sitten kulupuolesta sen verran, että on 187 miljoonaa jäänyt käyttämättä ja puolet tästä vajaa käytöstä menopuolella liittyy hallinnollisiin kustannuksiin toimielinten kustannuksiin muihin, muiden toimielinten kuin komission vajaakäyttöön. Ja tämä komission luku on 92 miljoonaa suhteessa, vuoteen, suhteessa 94 miljoonaan, joka on muiden toimielinten luku. Ja näin komission täytyy noin 37 kertaa suurempaa talousarviota kuitenkin toteuttaa kuin muiden, jäsenvaltio, muiden toimielinten, joten siitä tämä suhde luku. Ja näin, jos katsomme tätä toista lisää talousarviota, niin tämä muutosehdotus voi koskea rahoitusasetuksen mukaan ainoastaan ylijäämää ja, ja esittelijän tekstistä, te, tekstissä kehuisin hänen esittämiään kommentteja. Komissio tosiaan sitten myös toivoo, että neuvoston sitoumuksia noudatettaisiin ja tämä talousarvio voitaisiin, lisätalousarvio voitaisiin hyväksyä mahdollisimman joustavasti vähän samantyyppisesti kuin viime vuonnakin kävi muutetussa neuvotteluissa. 2017 vuosi näin ollen voisi sitten myös sujua hyvin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos arvoisa johtaja, tästä esityksestä. Te vähän ennenaikaisesti poistitte tämän jännitysnäytelmän. Minun piti tässä yleisesittelijän ominaisuudessa kertoa tästä, koska Jose Manuel Fernandez nimenomaan ehdottaa, että hyväksyisimme tämän lisätalousarvioesityksen numero 2 vuodelle 2016. Hän vetoaa jälleen kerran jäsenvaltioihin käyttämään tilasta hyväkseen tässä takaisinmaksussa 1,3 miljardissa, jotta voimme todella pitää kiinni sitoumuksistamme ja näin voimme myös kunnioittaa Trust Fundin toimintaa. Ajattelemme tässä rahoja, jotka menevät Afrikkaan, ajattelemme rahoja, jotka menevät Turkkiin, jotta voidaan todella vastata pakolaiskriisiin asianmukaisesti. Ja kun me myös ajattelemme tässä tätä matkaa, jonka teimme vastikään Jordanian Libanoniin. Jose Manuel Fernandes korostaa myös, että EU myös puhuu näistä kansallisista bruttotuloista, jotta EUn budjetti voisi käyttää hyväkseen kaikkia ylijäämää, kaikkia ylijäämää, joka tulee siitä, kun ei ole määrärahoja käytetty tai niitä on alikäytetty. Ja toivottavasti tämä asia ratkaistaan, kun monivuotista rahoituskehystä tarkastetaan, koska itse asiassa tässähän nyt jaetaan tietyllä tavalla jotakin osinkoja jäsenvaltioille. Äh, vaikka yleiskokous ei ole vielä hyväksynyt tilejä, eli tehnyt, hyväksynyt tilinpäätöstä. Tässä on se väliaikaisesta asiakirjasta ja Euroopan täytyisi myös tietysti kunnioittaa äh, olla rehellinen, noudattaa rehellisesti tilinpäätöstä. Ja tässä on nyt no, toimittu ehkä vähän liian hätäisesti jäsenvaltioiden etuja ajatellen. Ylijäämät ovat ylijäämiä ja tilithan, tilinpäätös on väliaikaista, eikä vielä ole varmoja tästä rehellisyydestä saatu takeita tilintarkastustuomioistuimen toimesta. Eli meidän täytyy todella uskollisesti noudattaa sitä, mitä yleisesittelijä on halunnut ajatuksissaan meille välittää. Ja nyt annan teille puheenvuoron. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron? Ei näköjään kukaan. Eli voimme siis pysyä tässä. Tämä selonteko oli erittäin vakuuttava, ehkä vastasi meille kysymyksiin. Herra Presa, ehkä yksi kysymys. Meillä on myönteinen saldo, kun puhutaan vaihto-operaatiosta, valuuttavaihto 180 miljoonaa. Onko nyt olemassa jotakin tärkeitä operaatioita, jotka selittävät tämän ylijäämän? Euh, Kiitokset. Niin, tämä liittyy pääosin valtakurssimuutoksiin, joita sovelletaan kansallisella tasolla, kun varat kerätään kuukausittain. Eli kyse on kansallisista maksuosuuksista, BKTL-maksuosuuksista, ja ne määritellään valuuttakurssin pohjalta, joka on käytettävissä – talousarviota varten ja, ja nämä maksuosuudet kansallisessa rahayksikössä maksetaan unionin talousarvioon euroalueen ulkopuolisista maista. Ja summat muutetaan sitten mm, jokaisen kuun mukaisen valuuttakurssin myötä euroksi. Ja Tämä saattaa sitten joskus olla positiivinen, myönteinen tai kielteinenkin riippuen valuuttakurssiin muutoksista suht kansallisessa, valuut, kansallisessa valuutassa ja euro, eurossa. Ja näin nyt voidaan sanoa, että kuukausittaiset PKTL-maksuosuudet valuuttakurssin muutosten myötä ovat johtaneet meidät tällaiseen positiiviseen toteutumaan. Onko euro menettänyt arvoa? No se tietysti riippuu, mistä valuutasta on kyse. Oui. Oui. Par rapport à la livre, il Puntaan nähden. Niin. De la... niin siis eh, euroalueen ulkopuolellahan on useitakin valuuttoja, joten nämä laskut tehdään eh, oman tapansa pohjalta. Ja sitten esimerkiksi myös Britannian nuo maksuosuuksien palauttamiset tutkaillaan viiteen kertaa vuodessa suhteessa neljään edeltävään vuoteen. Ja kaikki tämä yhdessä on vaikuttanut vaiku- valtakurssiin ympärillä, ympärillä olevat tekijät vaikuttavat tähän 182 miljoonan euron toteutu, positiivisen toteutumaan valuuttakurssimuutosten vuoksi. Kiitos hyvät kollegat. Me nyt jätämme tämän lisätalousarvioesitysluonnoksen numero kaksi käsittelyn tähän. Ja äh, tarkistusten ja anteeksi, tästä siis äänestetään 15 tai 16 kesäkuuta. Meillä on äänestys valiokunnassamme. Ja tämä voisi sitten mennä äh, täysistuntoon 6. heinäkuuta. Tarkistusten jättämisen määräaika on 26. toukokuuta eli yli huomenna. Nyt annan puheenvuoron kollega Negreskulle, joka kertoo meille – Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta. Siinä on kyse Eno Machinerin tapauksesta. President. Euh, euh, no kiitokset. Niin tässä on kyse Belgian pyynnöstä noin kahdeksasta miljoonasta ja tarkoitus on korvata Enon alueen ongelmiin Valloniassa, Belgiassa. Kyse on työntekijöistä, jotka on autoteollisuuden piiristä joutuneet työttömiksi ja näistä 400, reilusta 400 työntekijästä 488 300 on nuoria henkilöitä, joiden on vaikea löytää muuta työtä. Ja näin on tarkoitus auttaa heitä kouluttautumaan uudelleen ja luomaan uusia yrityksiä kolme miljoonaa euroa. Tässä on kyseessä Euroopan globalisaatiorahastosta. 1,8 EU miljoonaa tulisi siis tuolta globalisaatiorahastosta ja muu loppusumma sitten muista lähteistä. Tämä, nämä, tämä päätökset. Tuo pyyntö on tullut vuonna 2015. Kyse on Caterpillar yrityksestä ja sen paikallisista kumppaneista. Ja tämän hankkeen esittelyssä jo onkin sanottu, että kilpailukyky on häviämässä tällä alueelta ja työ, työpaikat on menetetty juuri tältä sektorilta ja nämä tuotanto on siirtynyt unionin valtioiden ulkopuolelle. Näin on nyt jo tämä hanke jatkoa aikaisemmallekin hankkeelle, oli kyse vuoden 2014 hankkeesta, anteeksi 2013 hankkeesta, jossa puolitoista tuhatta henkeä menetti työpaikkaansa. Eli tämä alue on kyllä joutunut kärsimään tällaisista uudelleenjärjestelyongelmista jo aika laillakin. Ja siksi on Enon alueelle globalisaatiorahastosta pyydetty tukia ja näin nyt voin sitten kuulla myös, jos teillä on tähän jotain lisättävää. Kiitos, hyvä kollega. Kiitos tästä lausunnosta. Onko tähän huomautettavaa? Edustaja Dynano, onko tässä nyt tarkistettu, että rahaston käyttö on lisän kansallisiin panoksiin ja lainsäädäntöön? Niin, ainathan tämä ongelma on kyllä olemassa totta totisesti, niin siis se tieto, minkä olemme saaneet komissiota, niin kyllä tämä hanke kyllä noudattaa globalisaatiorahaston pääperiaatteita. Ja kuten jo sanoin, niin puolet varoista on Belgiasta peräisin. Ja sitä ei ole kyllä mainittu tässä tekstissä, mutta uskoisin, että varmaan muitakin rahoituslähteitä on, mutta meillä ei ole muuta tietoa. että komissio voisi meille vähän valottaa yksityiskohtia. Kiitos. Voiko komissio antaa tähän lisävalostusta? Minä voin tehdä selkoa vain omassa maassani tehdystä kontrollista. Se on jäsenvaltiolle keino. Siis ajatellaan ihan julkisten varojen käyttöä, että miten niitä on käytetty. Herra Presa. Monsieur le Puheenjohtaja Tämä kuuluu niihin valittavuuskelpoisuusehtoisiin, hyväksyttävyysehtoisiin. Eli siis nämä kansallinen panos voi olla lisänä, se ei ole korvaavana panoksena. Ne, jotka tässä nyt ovat kohteena, ovat työntekijöitä, jotka ovat olleet ikään kuin liikaa tämä on myös samalla apu yritykselle. Oui, merci pour cette réponse. Kiitos tästä vastauksesta, joka ei tietysti sulje pois muita kysymyksiä. Olemme nyt vähän hämmentyneitä tämän mekanismin edessä, mutta jätetään sekin nyt tähän, jos ei muita kysymyksiä ole eikä tule. Tarkistukset pitää jättää viimeistään, viimeistään. Le 2 juin. Toinen kesäkuuta kello 12. Me äänestämme tästä 15. kesäkuuta. Anteeksi, työllisyysvaliokunta äänestää tästä 15. kesäkuuta. 15. ja 16. kesäkuuta me hyväksymme tekstin ja 22. kesäkuuta tämä tulee täysistuntoon. Nyt käännyn Claire Moodin puoleen minun pitäisi antaa hänelle puheenvuoro, mutta meillä on edustaja Trusevski täällä paikan päällä, puheenjohtaja valko valtuuskunnasta ja hänen pitää lähteä ehdottomasti kello 12.30. Claire, sopiiko, että, että nyt voisimme käsitellä tämän valko liittyvän kysymyksen komission delegoitu päätös? Ja sitten sen jälkeen tarkistelemme teidän mietintöänne. That's absolutely fine if it's this morning, yes. Sopii, sopii, jos se on kuitenkin tänä aamuna, koska iltapäivällä en pääse. Si, si la commission est d'accord. Jos tämä nyt sopii kaikille, niin voimme jatkaa vähän yli kello 12.30. La commission des budgets... Kiitos tästä yhteisymmärryksestä. Budjettivaliokunta on halunnut kuulla komissiota tästä komission delegoidusta päätöksestä 15. huhtikuuta, jossa valko on lisätty niiden maiden joukkoon, johon Euroopan investointipankki voi antaa takuita, kun on kyse EUn budjetista niistä lainoista, joita se myöntää valko -Venäjälle. Ja ulkoasianvaliokunta on saanut tästä tietoa ja sitä on pyydetty myös osallistumaan keskusteluun – herra Trosevski, joka on Euroopan parlamentin ja valkoinen välisen valtuuskunnan puheenjohtaja, on tullut tänne meidän joukkoomme tänä aamuna. Kiitän häntä siitä. Meillä on myös täällä Laurence Meredit, joka on itäisen naapurussuhteiden ja laajennus naapuruspolitiikan suhteiden osaston päällikkö. Me, me, meillä on myös täällä äh, Äh, Euroopan investointipankkiista vastaavien suhteiden äh, osastopäällikkö paikalla. Meillä on myös Dirk Schubel paikalla, joka on äh, ulkoasian suhteista toimistopäällikkö. Hän myös hoitaa valko asioita. Valeri Vandera, joka ja jos te haluatte, minä annan teille nyt esittelijälle puheenvuoron. Hän, on, hän kertoo meille Euroopan investointipankin antamista lainoista. Rova Gardia Saval. Kiitos puheenjohtaja. Ehkä olisi paljon mielenkiintoisempaa kuulla jotakin muuta henkilöä eikä minua tänä aamuna, eli niitä ihmisiä, jotka ovat tulleet keskustelemaan tänne meidän kanssamme. Tässä on nyt hieman ennakkotapausta, kun komissio halusi meidät kutsua tähän ryhmään ja ilmaisi meille epäilyksiä ja halusi eh, estää tämän delegoidun päätöksen toteutumisen. Me, me halusimme sitten vähän lisätä tätä määräaikaa, jotta voisimme saada mahdollisimman paljon informaatiota ja sen takia meillä on täällä läsnä kaikki nämä kutsutut henkilöt, mutta joka tapauksessa tämä teema riippuu siitä, minkä prisman läpi sitä katsotaan. Tämä sama epäily voi olla vallalla jos me ajattelemme, mikä on demokratian laatu tietyssä yhdessä maassa ja minkälaiset toimielimet siellä toimivat, mutta jos tämä hylätään, jos hylätään apu näille maille, niin silloin se kyllä ennen kaikkea hankaloittaa kansalaisten elämää. Sehän tarkoittaa sitä, että yhteistyöapu myös vaikeutuu ja kyllähän hallituksia on olemassa, mutta meidän täytyy aina muistaa, että kansalaiset kärsivät kaikista eniten, vaikka hallitusten välillä tapahtuisi yhteistyötä. Meidän täytyy nyt kuulla, minkälaista informaatiota voimme saada tätä mm, komissiolta ja myös tämän EUn valko valtuuskunnan puheenjohtajan suusta. Sen jälkeen me, sen jälkeen me voisimme tehdä saada mahdollisimman parhaan päätöksen. Kiitos. Eh bien, je vais demander au président. Kiitos. Nyt pyydän herra Zordevskia kertomaan meille näkemyksistään. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, przede wszystkim chcę podziękować za zaproszenie. Herra Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, kiitän kutsusta ja siitä, että haluatte kuulla minun näkemyksiäni. Minun osuuteni ei ole kovin pitkä tässä. Siinä kuuluu kolme elementtiä. Ensinnäkin tilanne, tämä delegoitu, komission delegoitu päätös huhtikuulta on yleisesti ottaen ihan hyvin kirjoitettu. Tässä on diagnostisoiti hyvin Valko-Venäjän tilannetta ja tässä painotetaan myös, että tämä päätös on tehtävä. tilannetta kuvaillaan myös sillä tavalla, äh, että sopimuksen vastustajat äh, ovat sitä mieltä, että päätöstä ei tulisi tehdä. Teksti on hyvin kirjoitettu, se sisältää kaikki välttämättömät äh, elementit, joita tarvitaan päätöksenteon pohjaksi. Toiseksi, minä tuen ja kannatan yhteistyötä valko kanssa ja minä kannatan sitä, että maata tulisi auttaa infrastrukturaalisesti ja että jokaisessa yhteistyön vaiheessa täytyy aina huomioida edistysaskeleet. Haluaisin muistuttaa, että Euroopan parlamentti on useita kertoja sanonut, että kansalaisten, äh, kansalaisoikeuksia pitäisi parantaa ja että menettely poliittisten puolueiden ehdokkaiden rekisteröinniksi olisi parannettava, paran, sitä olisi parannettava. Ja meidän ei liian tule unohtaa medioita. Viimeiset kuukaudet valko ovat osoittaneet, että tilanne ei ole paras mahdollinen siellä tulee, tullaan järjestämään herra Shuskinin äh, oikeusjuttu. Äh, hän on osallistunut tällaiseen laittomaan keräykseen, on syyte. Ja mitä tulee oppositioon, niin oppositiota on vainottu jossain määrin tai kiusattu. Kun olen oleskellut valko niin minulla on ollut sellainen kuva, että valko yhteiskunta luonnollisesti haluaisi tätä taloudellista tukea ja arvostaisi sitä myös kovasti. Mitä tulee näihin uusiin investointeihin, niin silloin äh, rahojen, äh, äh, se mistä rahat tulevat, se täytyy näkyä hyvin selvästi. Ne täytyy identifioida ja että tämä raha tulisi paikallisille itsehallintoalueille, koska siellä tätä rahaa käytetään paremmin. Kolmanneksi uskon, että viimeisimmässä päätöksissä on ollut tiet, tiettyjä puutteita, nimittäin niitä ei ole koordinoitu hyvällä tavalla. Euroopan toimielimet, niillä on omat sääntönsä ja ehtonsa. Ja jos Valko-Venäjä ei täytä näitä ehtoja, niin silloin näitä sanktioita tullaan pidentämään. Minusta olisi parempi, mikäli tässä olisi parempi korrelaatio aikajanalla, koska tätä kautta tilanne valko voisi parantua. Me vaadimme, että Bolonian menettelyä äh, käytetään ja että se toimeenpannaan paremmin. Se on erittäin tärkeää nuorille, samoin kuin äh, pitäisi valvontaa maataloudessa äh, parantaa huomattavasti elintarviketuotannossa siellä eh, ennen kuin voimme puhua viisumien vapauttamisesta. Ja myös vaalimenettelyä pitäisi eh, parantaa, mutta valko hallitus tekee hyvin vähän tämän asian eteen. Syyskuussa tänä vuonna maassa on parlamenttivaalit ja on erittäin tärkeää, että opposition osallistuminen voidaan varmistaa. Haluaisin muistuttaa, että Euroopan parlamentti ei ole tunnustanut valko hallitusta. Ja sen vuoksi valko on täytettävä velvoittaansa. Ja sen lisäksi Kuolemanrangaistus on jatkuva ongelma ja tämä ongelma ei ole millään muotoa vähentynyt sen vuoksi, että kuolemantuomioita täytäntöön pannaan tässä maassa. Ja Euroopan arvo kannalta tämä, tätä emme voi hyväksyä. Ja lopuksi vielä meidän täytyisi valvoa paremmin EUn rahojen käyttöä valko -Venäjällä. Ei tässä nyt mitään valtavia puutteita ole, mutta on tehty tiettyjä päätöksiä, joita ei ole valvottu hyvin. On ollut tilanteita, jossa on annettu rahaa ilman, että parlamentti on valvonut tämä ei nyt ole mikään valtava ongelma, mutta halusin nyt kuitenkin tämänkin mainita haluaisin vielä painottaa, minä kannatan tällaisia päätöksiä, kuin, jonka me nyt olemme tässä tekemässä, mutta tätä täytyy koordinoida myös ajallisesti paremmin ja tämän täytyy antaa enemmän valko -Venäjälle. Kiitokset tästä hyvästä selvityksestä. Paljon perustelitte vastausta, joka ei välttämättä kuitenkaan ole myönteissävytteinen. No, onko Laurence Mereditillä kenties sanottavaa tähän? Monsieur. Kiitos, puheenjohtaja. Niin, tosiaankin Itä-Euroopan kumppanuusasioista, itä, tästä kumppanuutta tässä käsittelemme aamun aikana. Tämä on hyvin merkittävä hetki tosiaankin unionin ja valko suhteissa. Ja hyvin tarkoin asiaa on puolen ja toiseen puitu. Ja muutama asia, vain kiitokset yksikön johtajalle. Hän on valmistellut tätä delegoitua säädöstä ja sitten vielä unionin ulkosuhdehallinnon yksikön johtajaa haluaisin myös kiittää. Monet asiat jo tosiaan ovat liittyneet myös hänenkin toimialaansa. Tämä komission puolelta muutama sana selityksenä kuitenkin vielä. Totta kai, jos teillä on jotain sanottavaa tai kysyttävää, niin mielelläni tai minä tai kollegani sitten vastaan asiaa selvittääkseni. Ensiksikin se, että unioni on kriittisestikin sitoutunut valko politiikan seuraamiseen viime vuosien aikana ja tässä aika lailla arvostellen on toimittu suhteessa valko -Venäjään. mutta jos katsomme viimeisiä vuosia, ja politiikka on näyttänyt jotka on näyttänyt sen, että meidän hyvin kohdettu politiikkamme on johtanut tilanteen parantumiseen Valko-Venäjällä. Varovaisesti tilanne on siis parantunut, ei kukaan väitä, että tilanne olisi suinkaan huipussaan sellaisenaan kuin muissa itäisen kumppanuuden valtioissa, kuten Ukrainassa tai Moldovassa, mutta jonkunlaista edistystä on kuitenkin havaittavissa tuossa maassa ja se on hyvä asia. Moneen, monia neuvoston päätelmiä on 2011-2012 vuosilta ja niissä on käytetty kovaa kieltä ja kovia keinoja myös ja, Itä- ja ulkosuhdehallinto on valvonut tilannetta viimeisten viiden vuoden ajan. Ja minä haluaisin kiinnittää huomiota alueelliseen päätökseen, jossa Valko-Venäjää ei vuonna 2014 ollut mukana. Ja juuri tuosta ajasta lähtien on havaittu varsinaisia muutoksia valtion tilanteessa ja siitä syystä palasimme tänne parlamenttiin ja neuvoston muutetuin sanamuodoin tässä ehdotuksessa, koska tilanne on valko parantunut ja korostaisin sitä, mitä äsken sekä asian esittelijä että puheenjohtaja sanoi kansalaisista. Kyse on nimittäin taloudellisesta edusta ja varmasti me kaikki sitten olemme toivottavasti samaa mieltä, että kun me tämän tyyppistä politiikkaa tietysti jatkamme siis tätä kriittistä tilanteen tarkkailua, niin me kuitenkin haluamme auttaa maan kansalaisia. Ja juuri tämä esittämämme onkin aika pitkälti taloudellista tukea. Ja meidän mielestämme aika moisia askelia voitaisiin ottaa valko tämänkin tuen avulla auttaaksemme kansalaisia ja kyllä näin tämänkin kannustaisi valko toimimaan omien kansalaistensa eteen. Joten jos katsomme tammikuuta 2015 ja puhuttiin 29 keinosta jo, ja välineistä, jotka valko pitäisi ottaa käyttöön, jotta voisimme sitten neuvostosta saada tällaisen ehdotuksen, jotta jos tilanne muuttuisi. Ja nyt me olemme sitten tutkailleet tätä tilannetta kyse ei ole tämän vuoden huhti-toukokuun yksi kaksi tapahtuneista muutoksista, vaan asteittaisesta arviointiprosessista. Ja lokakuu, viime vuoden lokakuu oli avainhetki politiikassa me olemme vuosia toivoneet ratkaisua muun muassa poliittisten vankien tilanteeseen. Tämä ei tietenkään kaikkia asioita ratko, mutta kuitenkin neuvosto on helmikuussa eri rajoitusvälineistöä, välineitä poistanut edistysaskelten vuoksi. Ja ulkosuhdehallinnolle tämä on ollut tietysti varsinainen haaste neuvosto ja jäsenvaltiot ovat nyt vahvistaneet se olevansa samaa mieltä siitä, että tilanne on muuttunut. Tämä heijastuu päätöslauselmasta ja myös unionin ulkosuhdehallinnon edustaja on ilahtunut tästä ensimmäisestä koordinaatiryhmän kokouksesta jossa sitten käytiin valko kanssa laajempaa vuoropuhelua. Se on ensimmäinen kerta ja näin me olemme saaneet kasvokkain huolien aiheitamme ottaa esille valko edustajien kanssa, varsinkin kuolemantuomiosta ja myös siitä, miten muut asiat ovat edestyneet sitten valko -Venäjällä. Eli ei tässä kaikki ole ratkaannut, mutta kannustimia on tilannetta parantaa ja varmaan ulkosuhdehallinnon edustaja sitten vielä voi asiaa tarkentaa. Mutta kuitenkin nyt teille esitetty on taloudellinen väline, ja se on osa meidän laajempaa itäisen kumppanuuden politiikkaa ja se oso, tämä osoittaa, e, miten komissio itse asiassa haluaa, tai unioni haluaa rahoittaa toimielimiä muuttamaan ihmi- henkilö- kansalaisten elämää valko todellisuudessa. Me haluamme suuremman vaikutuksen myös itäisen kumppanuuden valtioissa saada aikaan. Ja siksi tällainen ehdotus on tehty. Minä olen myös Euroopan investointipankin varapuheenjohtajan kanssa sitoutunut tähän valko asiaan ja me olemme käyneet valko ja saaneet sieltä sitten myös vahvistuksen siitä, että ehdot täytetään hyväksyä tämä uusi ehdotus. Joten näin Tilanne on parantunut viimeisten vuosien aikana siitä, kun alkuperäinen asiakirja hyväksyttiin. Ja näin neuvoston helmikuun puolivälin päätöslauselmia ja sitten komission ja investointipankin Minskin retken jälkeen olemme tehneet tällaisen ehdotuksen neuvostolle ja parlamentille. Uskomme, että tämä ehdotus palvelisi valko kansalaisia, jos Euroopan investointipankki tekisi tiiviimpää yhteistyötä valko kanssa sitoutuneemmin. Tämähän on tietenkin avainasia ja kun tutkailemme sitten näitä 21 toimenpidettä, jotka on luetteloitu neuvostossa, niin ovat tietenkin perusteltuja edelleenkin ja me tutkailemme tätä valtiota kriittisin silmin koko vuoden, kun siellä vaalitkin tulossa syksyllä ovat ja tutkailemme sitten ihmisoikeuksia, me käymme ihmisoikeusvuoropuhelua. Ensimmäistä kertaa sellaisenkin on valko kanssa päästy tässä muutama viikko sitten. Se alkoi ja tässä kesäkuun alussa sitten neuvottelemme asiasta ja ulkosuhdehallinto valvoo todellakin hyvin tarkalla silmällä tiiviisti tilannetta. No niin, toivon, että olen saanut tässä nyt pääasiat esitettyä. Jos teillä on jotain erityisesti kysyttävää, niin olen täällä paikalla vastaamassa. Kiitos. Merci. Merci. Je... Kiitos. Okay, Parplais saa seuraavaksi puheenvuoron. You, um, I mean, very like... Kiitos en oikeastaan nyt voi lisätä paljonkaan tähän poliittiseen arvioon, jonka parlamentin edustaja ja kollegani tässä antoivat. Hieman taustaa, eli sitä, minkälaisesta lainauksesta kysymys on valko ja muissa maissa, esimerkiksi EIPn taholta. EIP on hyvin aktiivinen monissa maissa ja sillä on hyvin erila- näissä maissa on hyvin erilaisia talouden kehityskulkuja. Ja senhän vuoksi tätä lainausta tehdään. Se on nimittäin sitä, että tuetaan sekä poliittista että taloudellista kehitystä ja että tuetaan näitä edistysaskelia, joita olemme viime vuosina nähneet. Kun me kävimme Minskissä, tapasimme myös muita kansainvälisiä, kansainvälisiä rahoituslaitoksia, jotka ovat jo aktiivisia Valko-Venäjällä. Ne ovat äh, lähinnä keskittyneet täysin PK-yrityksiin ja osittain paikallisiin äh, yhteis- tai kuntiin. Ja koska sitä kautta voidaan äh, tukea poliittisia kehityskulkuja. Ja me haluaisimme, että EIP keskittyisi myös samoihin vastapuoliin kuin mitä esimerkiksi Maailmanpankki tekee eli PK-yritykset ja paikallisviranomaiset. Joten me uskomme, että, että jatketaan tätä mandaattia EIP, niin tämä vahvistaisi tätä työtämme, tätä erittäin hyödyllistä työtä, mitä kehityspankki ja maailmanpankki jo valko tekevät. Merci. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron meidän kollegoillemme. Claire Moody. Thank you. Uh... Kiitokset. Niin, vähän jatkoa kollegoiden edeltäviin puheenvuoroihin. Puhuitte valko edistysaskelista. Minusta vaikutti kuitenkin siltä, että ei oikeastaan pelkästään kaikki ole parantunut, vaan myös tilanne on huonontunut monilla aloilla, joten tuskin tässä on nyt tasapainoinen kuva saatavilla, jos puhutaan vain kolikon toisesta puolesta. Ja sitten toiseksi eh, minkälaiset turvalausekkeet tässä on olemassa. PK-yrityksistä puhutaan ja kansalaisyhteiskunnasta ja yhteiskunnasta ylipäätään, mutta sitten taas toisaalta täytyy miettiä mm, muita asioita, koska tässä on myös poli- poliittisestakin puolesta kyse. Ja sitten aikataulusta. Tehän puhuitte syyskuun vaaleista. Mistä syystä nyt tätä tutkailemme, emmekä vasta vuoden lopussa? Monsieur le Président, vous intervenir? käyttää Monsieur Colmel ensuite. Przede wszystkim dziękuję za tą ostatnią uwagę, bo moją intencją było... Kiitän tästä viimeisimmästä huomiosta erittäin paljon, koska minun tarkoitukseni oli nimenomaan kiinnittää huomiota siihen, että on välttämätöntä, että päätökset, päätöksen täytäntöönpano koordinoitaisiin paremmin valko -Venäjällä. Koska nämä ovat olleet tämä avainkysymys. Meillä on kaksi ryhmää edellytyksiä. Ensinnäkin oikeus osallistua vaaleihin niille, jotka haluavat osallistua, ja tässä meillä on suuri ongelma. Ja toisekseen vaalikampanja itse, eli koko se mekanismi, millä tavalla pääsee medioihin myös ne, jotka ajattelevat eri tavalla kuin Lukashenko ja hänen tiiminsä. Ja kolmanneksi avoimuus, vaalimenettelyn avoimuus. Niistä meillä oli eniten huomautettavaa. Ja olen ihan samaa mieltä kanssanne siitä, keille näitä rahoja todennetaan elille, pk-yrityksille ja paikallishallinnolle. Ja siellä täytyy sitten harjoittaa tehokkaampaa valvontaa. Mutta äh, hallinnossa hallintokulut, äh, meillä oli hyvin paljon epäilytä siitä, mihinkä nämä rahat oikein menevät. Viimeisen 5-7 vuoden aikana olemme rahoittaneet äh, hallintoa Toki siellä on menty myös eteenpäin, mutta onko tämä edistysaskel riittävä ja tyydyttävä? Ikävä kyllä ei. Siksi meidän täytyy harjoittaa enemmän painostusta sen vuoksi, että ne, jotka tätä rahaa vastaanottavat, eli siis koko yhteiskunta, Valko-Venäjän kansa, heidän täytyy öö, voida paremmin tämä ottaa vastaan. Minä olen sitä mieltä, että meidän täytyy kriittisesti valvoa, mutta meidän täytyy toimia ja mm, painostuksen täytyy olla kovempaa, mutta meidän täytyy ottaa huomioon kaikki nämä alat, jotka olen tässä maininnut. Kiitos edustaja Kolmelle. Vielen Kiitos puheenjohtaja, kiitokset kaikille. Haluaisin, äh, tai olen samaa mieltä Monin kanssa, minusta meidän pitäisi saada aikaan, tai meidän pitäisi valvoa paremmin. Voisin kuvitella, että voisimme laatia jonkinnäköisen sellainen luettelon, johon me listaamme kaikki nämä ongelmat, joita olemme kokeneet tai nähneet. Aina täytyy olla tiettyä operationaalista pelivaraa ja katsoa, onko edistysaskeleita saavutettu vai ei, mutta meidän pitäisi ainakin olla selkeitä siitä, missä ongelmat ovat tällä hetkellä ja että mitä konkreettisia tavoitteita meillä on muuten parin vuoden sisällä, kun katselemme taaksepäin ongelmien osalta, että emme oikein edes tiedä, että menestyimmekö me tekosissamme vaiko jäikö asiat tuonne puolitiehen. Joten sen vuoksi meidän pitää todellakin kirjata se, missä oli ongelmia ja mitä me haluamme saavuttaa. Ja silloin meillä on selkeät parametrit, joiden pohjalta voimme katsoa saavutimmako tavoitteemme. Bien, personne d'autre demande la parole. Kiitos. Kukaan muu ei halua käyttää puheenvuoroa. Aha. Oh, uh, I'm Dirk Schubel from the... Kiitokset. Niin, olen ulkosuhde yksiköstä myös minä minun olisi ehkä pitänyt puhua komission muiden edustajien jälkeen, mutta voin pyrkiä myös vastaamaan täällä esitettyyn. Ja minä haluaisin korostaa ensiksi sitä, että tosiaankin edistystä on havaittu vuodesta 2014 lähtien varsinkin kun poliittiset vangit on viime elokuussa osa heistä vapautettu ja sitten myös muita rohkaisevia merkkejä on havaittu, on voinut aktiivisemmin havaittu valko osallistuvan sekä monivälisesti että kahdenvälisesti yhteistyöhön paljon vahvemmin ja tehokkaammin ja myös viisumihelpotusasioista ja takaisinottoasioista eh, ja liikkuvuusasioista on nyt päästy neuvottelemaan paremmin ja yksityiskohtia vielä täytyy selventää, mutta ollaan jo loppuvaiheessa. Ja kuten jo äsken kollegani sanoikin, niin koordinointiryhmässä on asiasta keskusteltu, mutta sitä ennen meillä on ollut valtavat määrät erilaisia kokouksia valko hallituksen kanssa, joissa olemme tarkoin selostaneet, minkälainen yhteisöjen lainsäädäntökehys on. Ja näin edistystä on kyllä saavutettu ja koordinointiryhmään menestys on siksi ollut niin merkittävää. Näin ensimmäistä kertaa valko itsenäistymisestä lähtien me olemme käyneet pöydän ääreen keskustelemaan puolet puolitoista vuorokautta. Olemme puhuneet kaikista yhteistyön aloista ja olemme saaneet sitten myös tiettyjä päätöksiä aikaiseksikin ja ehkä sitten marraskuuhun mennessä vielä enemmän, kun seuraava kierros on tiedossa. valko itse on tarjonnut, ähm, äh, tarjoutunut äh, Ukrainan rauhansopimusta varten äh, neuvottelupaikkaa Minskissä ja ne, valko on näin ollen isännöidyt näitä neuvotteluja ja se on ollut hyvin rakentavalla mielellä liikkeellä ja se on myös ilmoittautunut voivansa olla olla myös tulevaisuudessa isännöijänä Ukrainan tilanteen ratkomiseksi. Ja sitten jos katsomme vielä ihmisoikeusasiaa, totta kai me olemme huolissamme tästä asiasta ja 2016 helmikuun yleisten asioiden neuvosto putpui asiaa ennen päätöstään ja sitten vielä tuo kuoleman rikostuomioasiaa. Se on ikävä asia ja sitten mm, myös äänestys- ja vaalilainsäädäntö on vähän retuperällä, varsinkin nyt se huolestuttaa, kun vaalit ovat tulossa. Ja sitten demokratiaa on muutenkin vaurioitettu ja loukattu valko -Venäjällä. Kuitenkin erinäisiä aloitteita ja hankkeita on ollut ja siitä, että parannettaisiin tilannetta ja vuoropuheluun on ryhdytty. Ja tässä pikapuoliin kesäkuun puolella Minskissä missä on ihmisoikeusneuvotteluja sinne minun yksiköstäni menee, menee korkean tason edustajia myös paikalle. Ja Lambrinidis myös parlamentista on tavannut kaikkia edustajia kahden ja puolen tunnin kokoukseen. Hän on myös järjestänyt Lukashenkan kanssa ja siellä puhuttiin muun muassa myös kuolemantuomiosta ja myös kansainväliseen konferenssiin, jossa käsitellään kuolemantuomiota valko on osallistumassa ja se on hyvä, monenkin asian sopi, sop, sopeutunut ja Lukashenkohan kävi Italiassakin tuossa viikko sitten ja tapasi Paavinkin ja me olemme saaneet saaneet Vatikaanin edustustosta tietoa, että Vatikaani on ollut aika lailla hämmästynyt ja yllättynyt myönteisessä mielessä siitä, miten myönteisesti muun muassa kuolemantuomion poistamiseen Lukashenka tuossa neuvottelussa oikeastaan suhtautui. Joten ehkä tässä ollaan menossa todellisen sitoumuksen ja muutoksen suuntaan. Ja sitten tietenkin tuo vaalipaneeli, vaalitarkkailupuoli, Tehän varmasti tiedätte tämänkin, siihen osallistui teidänkin jäsenenne. Ja sitten myös OECD kanssa yhteistyötä on tehty lasten oikeuksista ja koulutusasioista ja naisista politi- poliittisessa elämässä, samoin kuin tuomioistuinjärjestelmästä on OECD-yhteyksissä puhuttu. Ja tässä on ollut huomattaviakin muutoksia. Eli me olemme ainakin nyt saaneet tämän koneiston liikkeelle etenemään oikeaan suuntaan pikkuhiljaa. Se on varmasti tarpeellinen viesti tässä asiassa. Ja sitten näin ja näin sitten se, että yhteisiä ihmisoikeusperiaatteita ja perusoikeusperiaatteita ja oikeusvaltioperiaatteita voitaisiin valko toteuttaa, sitä me tietenkin vielä odottelemme ja tuemme valko -Venäjää. Ja sitten aikataulusta tietenkin on totta, että parlamenttivaalit ovat tiedossa syyskuun 11. päivä ja näin tämä eh, investointipankkipäätös pitäisi tehdä tuossa elokuun puolivälissä. Se ei tietenkään ole näkyvyyden kannalta kaikista paras, mutta kuitenkin tämä päätös täytyy tehdä pikä, mitä pikimmin pikemminkin kuin liian myöhään sitten taas vuonna, vuoden loppupuolella. Eli tässä tietysti on sinänsä vähän ikävää, että se on juuri ennen vaaleja, emmekä tiedä myöskään, miten noissa vaaleissa lopulta käy. Mutta toivomme, että tilanne olisi parantunut. Tuskin kukaan olettaa, että vaalit olisivat aivan täydelliset. Sitä emme ollenkaan edes epäile mutta, tai ajat, kuvittelekaan, mutta kuitenkin, että parempaan suuntaan oltaisiin menossa. Eli tähän tähän päätän, mutta olen tietysti valmis myös vastaamaan kysymyksiin, jos teillä vielä jotain sanottavaa on. Kiitokset. Euh, Kiitos näistä kaikista täsmennyksistä. Me olemme nyt vähän tukalassa tilanteessa, koska me olemme hyvin täällä. Komissio on hyvin läsnä, mutta meidän omat jäsenemme ovat vähän haihtuneet paikalta ja nämä ovat kuitenkin keskeisen tärkeitä kysymyksiä. Eli, eli, eli ja tämän lisäksi tulkkien pitää poistua paikalta muutaman hetken kuluttua Tuo Minä halusin pidentää tätä. Me olemme pidentäneet vähän istuntoa ja kiitän tässä vaiheessa heitä, mutta tässä on kuiten paljon, kuitenkin paljon yllättäviä tekijöitä. Ei investointipankki kyllä voi lainata rahaa ja jos ajatellaan ihan budjetillisesti, niin jos eh, investointipankki lainaa ilman parlamentin takuita, jos nämä rahat katoavat, niin jäsenvaltioiden pitää silloin taata rahoitus jos taas sitten toisinpäin lainat annetaan Euroopan parlamentin takuiden myötä, silloin eu budjetti maksaa sen. Eli tässä nyt aina pitää kysyä toinen yhä useamman kerran, mistä löydetään lisärahaa. Tämä on nyt vähän kinkkinen tilanne. En kai minä nyt erehdy, tämä oli väärässä, että ei kai nyt mikään sodista vastaan, että investointipankki antaa, myöntää näitä lainoja. Monsieur, Monsieur Kay, perplex, Finnistä. Öö, mikään ei siis sodista vastaan, että investointipankki myöntää lainoja. Ei kai kukaan vastusta sitä, että investointipankki voisi toimia näin. In theory not, but in practice yes. Teoriassa ei, mutta käytännössä kyllä. Ensinnäkään Heillä ei ole puitesopimusta valko kanssa. Ja toi, todennäköisesti he eivät olisi valmiita allekirjoittamaan sellaista, mikäli maa ei ole siihen valmis. Ja PK-yritykset ja paikallishallinto, siis niille olisi vaikeata niille olisi vaikeaa vai, lainata ilman EUn budjettitakeita. Joten päätöstä tarvittaisiin. EIPn lainausta tehdään olemassa olevan lainausmandaatin katon puitteissa, joten sen vuoksi enempää ei, takeita ei tarvita. Thank you. Uh, we, we, we can conclude clearly. Because... No niin, no niin emme tässä oikeastaan nyt voi mitään kummallisempia päätöksiä tehdä, koska täällä on niin hirveän vähän jäseniä paikalla. Eilen meillä oli myös valiokunnan kokous ja koordinaattorien kokous. Ja silloin päätimme nimetä Kardia Savalin mahdolliseksi esittelijäksi. Kieltäytyykö hän vai voiko hän olla esittelijänä? Ehdottaisin sitä, että keskusteltaisiin Karja Savelin kanssa. Meidän täytyisi tehdä päätös siitä, teemmekö me ehdotuksen seuraavaan kokoukseen. Yes.